Oikein hyvää huomenta. Kuten näette, minä en ole Karima Delli. Réunion de, de la Commission de Transport. Mutta johdan tänään äh, liikennevaliokuntaa. Siirryn nyt tässä kohta Englantiin, eipä hätää. Huomaan, että ihmiset siellä hädissään jo etsivät kuulokkeita. Kyllä tämä englanniksikin hoituu. Menemme siis seuraavaan kohtaan esityslistalla. Meillä on täällä postipalveluja koskeva tutkimus esittelyssä. Tarkoituksena on tarjota tämän valiokunnalle käsityksen nykytilanteesta, tulevista haasteista ja mahdollisuuksista Euroopan postisektorilla. Mutta ennen kuin aloitamme keskustelun, haluaisin toivottaa tervetulleeksi Kopenhagen Hagen Economicin eh, Martina Facinan niin ja Mindaugas Serpiksin viisi minuuttia kullekin puheaikaa ja sen jälkeen aloitamme keskustelun. Ensin koordinaattorit ja sitten muut jäsenet. Facino, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, arvon jäsenet, on eh, kunnia olla täällä tänään ja kertoa valmistelemastamme EU-postipalvelua koskevasta tutkimuksesta. Minä ja kollegani Minna kanssa esittelemme tutkimuksen tuloksia. Edustamme täällä Kööpenhaminan Economics Instituuttia, joka tekee tutkimustyötä ja nyt toteuttanut tutkimuksen postipalveluista ja myös muita palvelualan palveluita tutkimme. Ensinnä kerromme hieman siitä, mitä EU:ssa on tapahtunut alalla. Sitten tarkastelemme haasteita ja mahdollisuuksia ja sitten eh, viimeisenä osiona suositukset. Ensinnäkin jos annan teille hieman taustatietoja eh, sääntelypuitteistosta. Meillä on direktiivi ollut kolme ensimmäinen vuodelta 1997 jonka tavoitteena on harmonisoida postipalvelumarkkinoita ja parantaa palvelujen laatua ja avata myöskin kilpailulle nämä markkinat ja sen jälkeen muutettu kaksi kertaa 2008 ja nyt sitten ollaan siinä vaiheessa, että komissio uudelleen aikoo tarkistaa Ja sitten katsomme myöskin muita asiaan liittyviä aspekteja. Jakelu- ja postipalvelut ovat tärkeä ala EU:ssa. Noin 80 miljardia ovat tulot. Se on enemmän kuin Latvian ja Liettuan BKT yhteisesti. Noin 1,7 miljoonaa ihmistä kuuluu tämän piiriin, enemmän kuin Kroatian koko väestö. Ja sektori kasvaa 2,4 prosentilla vuotuisesti mutta muutoksia tapahtuu digitalisaation myötä. Ensinnäkin eh, ihmiset, yritykset viestivät keskenään yhä enemmän sähköisesti ja perinteisten kirjeiden määrä on vähentynyt. Ja kun sähköinen kauppa lisääntyy ja ihmiset ostavat netin kautta, pakettien ja lähetysten määrä toisaalta kasvanut. Ja tämä sitten vaikuttaa myöskin kilpailualaan. Kun puhutaan kirjeistä, tärkeimmät palvelujen tarjoajat jäsenmaissa vastaavat suurimmasta osasta kirjelähetyksiä, mutta digitaalisiakin vaihtoehtoja on olemassa. Eli sähköpostia ja mm, sähköistä pankkia hyödynnetään enemmän kuin perinteisesti kirjeitä sitten, kun tarkastellaan näitä paketteja, niin silloin sitten vaihtoehtoisia palveluntarjoajia on kilpailumarkkinoilla enemmän. Ja kun tarkastellaan eh, kokonaisuutta, niin tällaisten eh, yleispalveluntarjoajien määrä on vähentynyt ja, sillä, ja tällä kehityksellä on vaikutusta myöskin ympäristölle yhä enemmän eh, paketteja ja vähemmän kirjeitä. Tällä on vahva ja suuri vaikutus ympäristöön. Yksi paketti eh, tuottaa CO2 12-kertaisesti mm, verrattuna kirjelähetykseen. Mutta kuitenkaan kokonaisuudessaan ympäristövaikutuksille ei ole puututtu, eikä tässä tule tarkastella pelkästään välittömiä, vaan myös välillisiä vaikutuksia. Kyse ei ole pelkästään siitä, että paketti lähtee, vaan myöskin asiakas joutuu ehkä sitten autoilemaan hakeakseen sen. Nyt sitten muutamalla sanalla haasteista ja mahdollisuuksista ja toimista. Ja tästä kollegani jatkaa. Kiitos, on kunnia olla täällä. Haluan tässä ensinnäkin painottaa sitä, että postipalvelut kohtavat monenlaisia haasteita pitkälti siksi, että käytännössä on tapahtunut muutoksia ja erilaisia palvelumuotoja tarjotaan. Eikä tässä ole kyse vain rahoituspuolesta yrityksistä puhuttaessa, vaan myöskin haavoittuvista käyttäjistä, jotka ovat postipalvelusta edelleenkin riippuvaisia. Myös tuhannet ihmiset saavat edelleen alalta työpaikkansa ja talous ja poliittiset haasteet ovat varsin monimutkainen asia, yhteys. Tässä on mukana ei pelkästään postin sääntelytoimet, vaan myöskin muut sääntelypuitteistot, esimerkiksi ympäristöpoliittiset toimet, ALV-säännökset. Ja omassa tutkimuksessamme olemme nämä linkit pyrkineet mahdollisimman hyvin huomioimaan. myöskin mahdollisuuksia tarjoutuu tällä alalla. Kun sähköinen kauppa kasvaa, niin se tarjoaa mahdollisuuksia myöskin eh, postin toimijoille, jos eh, halutaan olla mukana eh, toiminnassa, sillä kirjeiden määrä vähenee. Toisaalta vain jonkin verran kansallisista toimijoista postin alalla onnistuvat korvaamaan vähenevien kirveiden määrän valmiudella pakettipalveluihin. Pitkälti tämä johtuu siitä, että kilpailu on kova alalla ja toisen mahdollisuuden tarjoavat ne brand value-tyyppiset toimet, joita on myöskin olemassa. Ja tätä voidaan eh, hyödyntää vielä enemmän maissa. Jotkut ovat hyvin onnistuneetkin, Ranska ja Belgia esimerkiksi. Eli erilaisia eh, palveluita voidaan yleishyödyllisenä tarjota ja olemme huomanneet muun muassa muissakin maissa eh, kiinnostusta oppia näistä hyvistä käytänteistä. Ja sitten toinen mainittava mahdollisuus liittyy uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Ne voivat lisätä tehokkuutta ja mahdollistaa uusien tuotteiden markkinoille tuomisen. Ja nämä kolme mahdollisuutta määrittävät pitkälti eh, jakelualan tulevaisuuden näin onkin erittäin tärkeää pitää huoli siitä, että toimijat ovat riittävän joustavia ja voivat hyödyntää nämä mahdollisuudet. Ja kun tarkastellaan eri maita ja käytävää keskustelua, niin joustavuus on avainsana. Joissain maissa – käydään keskustelua siitä, kuinka paljon vapautta palveluntarjoajille tulisi myöntää, mitä tulee toimien ja verkostojen mukauttamiseen ja toisaalta sitten ylipäätään kysynnän muutoksiin. Direktiivi esittää tietyt vähimmäisvaatimukset jäsenmaille. Esimerkiksi sen suhteen, kuinka usein eh, postinkantajan on käytävä eh, talouskohtaisesti ja tässä direktiivi sanoo viitenä päivänä viikossa. Sitten joissain maissa kuitenkin palveluja tarjotaan kuutenakin päivänä, eli enemmän kuin direktiivi edellyttää. Ja sitten joissain maissa on alitettu tämä raja, eli vähemmänkin kuin viitenä päivänä viikossa. Ja sitten keskustellaan joustavuuteen liittyen myös hinnoittelusta. Ja on voitu havaita että kun yleispalvelujen kestäväpohjaisuudesta puhutaan, niin tässä samassa tarkastelussa on mukana muitakin tekijöitä, kuten esimerkiksi kilpailun edistäminen. Ja sitten suositusosion pääsuosituksemme teille olisi, että kannattaa muistaa se, että jäsenmaiden tarpeet poikkeavat toisistaan siksi, että tilanteet poikkeavat toisistaan jos on haluttu monopoliasemasta päästä eroon. Se on ollut huolenaiheena ennen, ennen vapauttamista. Ja jos tämä edelleenkin joissain maissa on tilanne, niin taloustieteilijöinä olisimme sitä mieltä, että markkinatoimien tulisi keskittyä juuri tähän. Olemme myöskin huomanneet sen, että joissain maissa suurin hankaluus liittyy kestävä pohjaisuuteen, kun yleispalveluista puhutaan. Ja näissä maissa sääntelypuitteiston tulisi olla riittävän joustava. Sen tulisi voida mukauttaa säännökset sopiviksi oman toimintaympäristöön. Ja sitten viimeisenä olemme havainneet myöskin, että kaupallinen ja toiminnallinen joustavuus ei aina riitä, jos halutaan kestävät yleispalvelut taata ja mahdollistaa. Ja jos näin on, olisi tärkeää, että valtion tukisäännöt ovat riittävän tehokkaat, jotta siirtymä on joustava ja jotta varsinkin herkässä ja haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät tulevat riittävän hyvin huomioiduiksi. Tässä mm, yhteenveto tutkimuksestamme ja mielellämme vastaan, jos teillä on kysymyksiä. Suuret kiinnostukset. hyvät asiantuntijat. Nyt aloitamme ensimmäisen kyselykierroksen koordinaattoreista. Annan puheenvuoron seuraavana vaikka Mari Neesku onkin paikalla. Ferber ilmeisesti käyttäisi puheenvuoron nyt merkkien mukaan. Olkaa hyvä. Vielen Dank äh, und vielen Dank auch an die, die die Studie gemacht haben, weil man... Kiitokset. Itse olin varjoesittelijänä ensimmäisen direktiivin yhteydessä mukana myös toisen ja kolmannen kehittelyssä. Tämä ikään kuin roikkuu minussa aina mukana. Tuolloinhan en tiedä, oliko ylipäätään hyvä juttu lukea tämä tutkimus, mutta kuitenkin siis ajatuksenahan tässä taustalla oli saada aikaan jotain, mitä ei oltu saavutettu, eli saada aikaan hyvin toimivat sisämarkkinat. Totuus kuitenkin on valitettavasti sellainen, että eh, nyt ollaan enemmän kansallisten markkinoiden eh, pauloissa kuin ennen ja aikaisemmin tutkimuksessa olette myöskin nostaneet esiin sen, että jäsenmaille tarjottiin mahdollisuus tietynlaisten sopimuksiin eh, sellaisiin, että integroitujen sisämarkkinoiden toteutuminen estyi. Ja tästä sitten seurasi se, että hinnoittelu tänä päivänä eh, on sellainen, että kaikkialla EU-ssa tai EU väliset hinnat ovat erilaiset kuin yksittäisissä maissa, eli on päädytty hieman erilaiseen tulokseen kuin mitä oli alun perin ensimmäisen direktiivin yhteydessä ajateltu. Eli olisi mietittävä sitä, miten saataisiin aikaan yhtenäiset sisämarkkinat, eli että tilanne ei olisi sellainen, että on 28 erillistä postin markkina-aluetta. Sitten yleispalveluvelvoitteet, nehän ovat melko pienet nämä vaatimukset, eli viisi päivää viikossa, eikä juuri muuta. Kaikki muut asiat ovat sitten sellaisia, että ne ovat kansallisia yleispalveluvelvoitteita. Omassa maassamme esimerkiksi määritellään se, kuinka kaukana tulee lähimmän postilaatikon esimerkiksi olla eh, kaksi kilometriä. Meillä on tämä etäisyys ja tästä tietysti aiheutuu jonkin verran kustannuksia, mutta siis eh, yleis eh, palveluista osa on siirretty postille, niin kuin totesitte, ja tämähän vain vahvistaa monopolia, koska valtio delegoi tehtäviä jotka posti sitten toteuttaa. Ennenhän esimerkiksi eläkkeetkin maksettiin postin kautta, noin sen tänne tänä päivänä, mutta on kuitenkin muita toimia, joita sitten viranomaiset tai muut instanssit eivät hoida, vaan ne hoituvat postin kautta. Ja tämä myöskin monimutkaistaa asiakkaita, kuinka kilpailijat saadaan tällaisille markkinoille mukaan, jos kuitenkin eh, tietyt toimet tulee hyvin vahvasti hoitaa, mutta ei se meiltä kuitenkaan omaa vastuuta vie pois. Tärkeää on saada aikaan sellaiset muutokset, että posti hoitaa nimenomaan omat palvelunsa, eli postipalvelunsa mahdollisimman hyvin. ensimmäisen direktiivin yhteydessä ja vihreän kirjan yhteydessä jo 80-luvun loppupuolella huomasimme, että pakettiala oli pitkälti vapautettu ja on sitä tänäkin päivänä. Meillä on lainsäädäntöä, joka pyrkii määrittämään myöskin hintojen avoimuuden kansainvälisen tai rajat ylittävän pakettiliikenteen osalta – jos pakettien määrä kasvaa, niin sit, voiko tältä pohjalta arvioida sitä, mikä on kirjeiden tilanne, vai onko se pikemminkin äm, negatiivinen osoite? Tämä cross-subsidies-kysymys jäi minulle hieman epäselväksi äskeisessä. Eikä pelkästään näiden tukitoimien vuoksi, vaan niiden säännösten vuoksi, jotka nyt on otettu mukaan tähän kolmanteen postidirektiiviin. Eli monopoliin voittoja ei voi suoraan, eikä saakaan suoraan siirtää mm, kilpailumenettelyihin. Mainitsitte tämän, mutta tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että meidän tulisi palata hyvään vanhaan monopolitilanteeseen? Olisiko tilanne silloin parempi vai olisikohan järkevämpää ajatella, että yritettäisiin vihdoinkin päästä todellisiin yhtenäisiin toimiviin sisämarkkinoihin? Euh, merci, Monsieur Ferber. Kiitoksia edustaja Ferber myös tästä historiaoppitunnista. Eipä tässä mitään. Seuraavana S&D Danielson ja sitten Renew, Dominique Riquet. Ai eikö? Thank you. Uh, thank you for giving me... Kiitos puheenvuorosta ja kiitos hyvästä esityksestä. Te painatte monia kiinnostavia näkökohtia. Keskittyisin vähän eri asioihin kuin mitä teidän, ää, jotain teidän raportissa, mutta ei esityksessä. Kun digitalisoituminen ja e-kauppa lisääntyy, niin mutta samaan aikaan on lisääntynyttä kilpailua. Usein se hyödyntää kuluttajia, mutta joskus se tapahtuu työntekijöiden kustannuksella. Tämä on tärkeä aspekti, se näkyy eri kohdissa. Esimerkiksi valtiollinen postiyritys käyttää jotain muuta yritystä pakettitoimituksiin ja työolot ovat paljon huonompia. Ja SD-ryhmälle on tärkeää, että työntekijöiden oikeudet turvataan. Mitä mahdollisuuksia te näette siinä, että lisääntynyt kysyntä ja kilpailu Heikommassa tapauksessa on yhteiskunnalle hyödyllistä, ettei se tapahdu työntekijöiden oikeuksien kustannuksella. Teillä on erilaisia työ- työsopimuksia, puhutte Amazonin mallista. Miten tällaisia asioita säädellään? Mitä konkreettisia asioita voimme politiikan tekijöinä, lainsäätäjinä tehdä EUn tasolla? mitä päätöksenteossa laajemminkin täytyy ottaa huomioon. Täällä on ne, sellaisia äh, epäselviä suosituksia, mutta mitäs konkreettista sanomista teillä olisi? Kiitoksia edustaja Danielson. Rinjulta lyhyt puheenvuoro. Tulen Saksasta ja Saksassa maaseutualueella on käyty keskustelua tästä postipalvelut yleensä mm, toimisivat siellä päivittäin, mutta ihmiset mm, pohtivat, on pitääkö tämä todella paikkaansa. Joskus mietin, jos ei olisikaan monopolia, vaan kilpailukykyisimmät markkinat, olisivatkohan palvelut paremmat loppupeleissä. Kuinka tämä näyttää toimivan eri jäsenvaltioissa? Saksan maaseutualueet eivät ehkä ole niin kovinkaan maaseutumaisia muissa maissa sitten. Kuinka tämä toimii muissa maissa? Toimivatko, tuleeko posti todella joka päivä? Viisi tai kuusikin päivää viikossa sääntelyn mukaisesta vai onko ongelmia? monopolista huolimatta. Mitä teidän mielestänne tapahtuisi, jos monopoli rikottaisiin ja tämä päivittäisen jakelun sääntö myöskin? Sitten vihreät, edustaja Kaff. Chair and... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tämän tutkimuksen tekijöitä hyvin kattavasta esityksestä ja kertomuksessa tässä Puhutaan useista palveluista, joita posti tarjoaa. Kyseessä ei ole ainoastaan jakelupalvelu. Kyseessä on myös sosiaalinen palvelu monille vanhuksille, maaseutualueille. Postipalvelut merkitsevät linkkiä valtioon. ihmisille se on tärkeä linkki ja sen halutaan jatkuvan. Puhuitte myös ympäristövaikutuksista, joita postipalveluilla on ja ja siihen liittyviin haasteisiin, kun paljon yksittö, vähittäiskauppa menee verkkoon ja, ja jakelu on lisää hi, jälkeä, jos pienetkin ne tavarat toimitaan isoissa laatikoissa. Minä oikeastaan haluaisin kysyä synergiamahdollisuuksista. Olen oikein tietoinen siitä, että erityisesti kaupunkien ulkopuolella valtio toimii eri, eri palveluntarjoajia. Meillä on postipalvelut ja terveydenhuoltopalvelut, joihin liittyy liikennettä ja myös koulukuljetuksia ja myös myös maaseudun julkista liikennettä. Oletteko raporttissanne tutkineet mahdollisuuksia? Voitaisiinko näiden eri liikennepalveluiden välillä saada aikaan synergiaa? Joissakin maissa on postibussi, joka tarjoaa sekä julkista liikennettä että postijakelua. Näin saataisiin ympäristöhyötyjä ja myös annettaisiin vähän lisämahdollisuuksia maaseutualueiden selviämiselle, joissa palvelut ovat vähentäneet. Olen oikein iloinen, jos voitte tästä, tätä asiaa kehitellä ja, ja mainita joitakin maita. Sitten vielä lopuksi haluaisin kiittää tästä tutkimuksesta. Postipalvelut ovat mullistusten kourissa ja jotta ne selviytyvät, niiden on innovoiva – innovoitava ja meidän olisi rohkaistava niitä tällaiseen innovointiin niin, että valtio jatkossakin tarjoaisi tätä arvokasta palvelua. Kiitoksia. Kiitoksia. Chantia seuraavana, olkaa hyvä. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Päivää, hyvät kollegat. Minä muistuttaisin teitä postisektorin merkityksestä Euroopassa ja Kaksi asiaa täytyy pitää mielessä. Ne ovat molemmat tärkeitä. Ensinnäkin sektorin taloudellinen paino. Toinen se tehtävät universaalinen postipalveluna, jotka direktiivi määrittelee laadukas postipalvelu, jotta tarvitaan pysyvästi ja kaikkialla alueella sellaisia hintoja, johon kaikilla käyttäjillä on varaa mitä sektorin painoon EU-ssa tulee. 69 miljardia euroa ja 1,7 miljoonaa työntekijää. Ranskassa posti on kolmanneksi suurin työnantaja maassa ja se on, silloin isoin toimipisteketju. Näette, miten, mikälainen paine sitten amerikkalaisilla yrityksillä on, niin sitä uhkaa markkinasuuden lasku, kun kilpailu kasvaa, mutta kuten totesin, posti tarjoaa universaalipalvelun yleisessä edussa. Kun posti, postia ja paketteja toimitaan kaikkialle, ja kaikilla on tällä hetkellä tarjolla olennaiset pankkipalvelut, ja, ja on tärkeää muistuttaa tästä alueellista verkostosta, niin tässä vaarana on, että nyt syntyykin kuilu kaupunkien, esikaupunkien ja maaseudun välille. Ja sanon, että täytyy olla tarkkana, koska tämä on tehtävä, joka on välttämätön. Tästä me olemme samaa mieltä, mutta se ei ole kannattava. Ja yksityinen sektori ei koskaan halua näitä ei-kannattavia osia ottaa vastuulleen. Y- mm, äm. Kiitoksia edustaja Chante. ECR. Rusto, haluatteko käyttää puheenvuoron? No. no. Uh, Ms. Dali for... Uh... Edustaja Dali Guesta. Kiitos. Ja kiitos tästä tutkimuksen esittelystä. Oikein hyvä yhteenveto postialan haasteista. Irlannin postin haasteet ovat olleet moninaiset avautumisen jälkeen ja monet ovat lähteneet kaduille puolustamaan yleispalveluja, koska varsinkin maaseutualueet ovat kärsineet ja esimerkiksi sosiaalinenkin ja poliittinen rooli on merkittävä, merkittävä yhteisöille kun postista puhutaan, ja järkiperäistäminen ja uudelleen järjestelyt, kun tällaisista yleispalvelutarjoista puhutaan, niin tämä on johtanut työpaikkojen vähenemiseen ja on myöskin nopeuttaneet huonompien työpaikkojen lisääntymistä, palkkojen heikentymistä ja todellakin eh, haasteet, sosiaaliset haasteet ovat olleet huomattavat eh, tämän vapauttamisen yhteydessä ja tätä asiaa on tarkasteltava. Mielestäni sitä ei ole vielä riittävän hyvin tarkasteltu. Eh, globaalit vaikutukset ovat kyllä olleet melko lailla negatiiviset juuri työntekijöitä ajatellen ja tätä ei välttämättä ole riittävän hyvin huomioitu silloin, kun puhutaan näistä vaihtoehtoista palvelun tarjoajista, sillä eh, näissä yhteyksissä työsopimukset ja ehdot ovat usein varsin huonot. Ja niin kuin täällä jo todettiin, eh, on tärkeää pitää nämä kaikki seikat mielessä ja vapauttamisella tämän tyyppistä negatiivista kehitystä on ikään kuin vain ruokittu. Te ette kovinkaan paljon ole sitten miettineet ratkaisuja tähän sosiaaliseen puoleen ja kysyisinkin, mitä suosittelisitte tämän joustavuuden osalta? Eikö tämä nimenomaan johda siihen, että tällöin toimitaan sitten niin vapaasti kuin vain halutaan. Eli millä tavalla te huomioisitte tässä vapauttamiskeskustelussa myöskin paremmin sosiaaliset kysymykset? Floor is, uh, Ms. Garcia Kiitoksia sitten Garcia Munoz vielä viimeisenä. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä esittelystä ja onnittelut tehdystä tutkimuksesta. Olen erityisen iloinen siitä, että tässä tutkimuksessa on otettu huomioon sosiaaliset vaikutukset, joita on tällä politiikalla ja siinä puhutaan myös alan kestävyydestä. Mukana on myös tarvittavaa joustavuutta. Kyseessä on ala, jonka on nyt ottava huomioon kaikkein haavoittuvimpien käyttäjien tarpeet, eli maaseutualueiden ja ikääntyneiden ihmisten tarpeet minä itse olen hyvin pienestä kylästä kotoisin siellä palvelut takaavat sosiaalisen ja alueellisen kohesion. Hyvä esimerkki tästä sitoumuksesta löytyy joiltakin kaikkein harvan asuituimmilta alueilta Euroopassa. Postipalvelujen avulla saadaan postiperille, mutta sen lisäksi se antaa väestölle mahdollisuuksille ostaa vaikka junalippuja tai lähettää käsitelläisen tuotteita tosin kyliin. Pilottihankkeena on myös mukana lääkkeiden lähettäminen postin kautta maaseutualueilla. Olisi haettava tapoja tunnustaa näitä tapoja mennä eteenpäin, joihin postipalvelut ovat ryhtyneet. Ympäristövaikutukset on hyvä ottaa huomioon. Se on oikein myönteistä. Tästä tulemme tässä valiokunnassa puhumaan vielä paljon esimerkiksi pakettien, pakettiautokuljetuksista. Kattajat arvostavat välitöntä palvelua ja tämä tarkoittaa, että ympäristövaikutukset tulevat kasvamaan. Ei auta muu kuin sitoutua ekologiseen siirtymään ja näin olisi myös alan yritysten tehtävä. Meidän olisi kaikkien pyrittävä kohti kestävää liikkumista. Kiitoksia. Thank you, Ms. Kasia eh, Munoz. Kiitoksia, hyvä edustaja. Sitten teillä on mahdollisuus vastata näihin kysymyksiin, joita liikennevaliokunnan jäsenet teille ovat esittäneet. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron ensimmäisenä? Saatte itse päättää. Okei, okay, Mr. Chapikis. okay. thank you all for... Paljon kiitoksia huippukysymyksistä yritän yhdistää kysymykset ja etsiä yhteisiä nimittäjiä. Tässä on kysymyksiä, jotka koskevat yleisten e-, etovastaavien ja palveluita. Ja sitten on kysymyksiä kilpailun vaikutuksista näihin yleisöllisiin palveluihin. On työkaluja, jotka voivat auttaa kielteisten vaikutusten Äh, esiintymistä. Mutta pohjakysymys on, mikä on verkoston käyttöaste. Äh, äh, Yksikkökustannukset kasvavat, kun kysyntä laskee ja palveluiden kustannukset kasvavat. Ja hinnat eivät voi kasvaa samalla vauhdilla, kun tuottamus laskee, koska yhtäältä asiakkaalle ei ole varaa. Ja toisaalta digitaaliset tällainen viestintä lisääntyy ja sekin äh, lisää kuri, kuria ja äh, Tamiolla ei ole enää hinnoittelun vapautta. Kysymys on myös säätelöstä ja sen poistamisesta. Mutta on kytköksissä politiikkatavoitteisiin. Mitä hyötyä säätelystä on? Taloudelliselta kantilta tämä on haastava kysymys. Mutta kun tarkastelemme markkinoita ja realiteetteja, niin jos ajattelemme maaseutua, ei siellä ole juuri ollenkaan kilpailua kirjapalveluille, vaikka yrityksellä on vapaus mennä näille markkinoille, mutta kannattavuusnäkökulmasta volyymi ei ole riittävä maaseudun kattamiseen. Ja tämä viittaa siihen, onko tässä markkinahäiriö. Me emme ole tutkineet tätä kysymystä erilleen, mutta Tämä viittaa siihen. Tässä tämä valide ja sitä, tämä, sitä kysymys siitä säätelystä, joka luotiin jo jonkin aikaa sitten ennen digitalisoitumista. Voidaankin se, onko se säätely enää tarkoituksenmukaista. Ja kuten esityksessä mainittiin, me suosittelemme miettimään uudelleen, mitkä ovat ne markkinahäiriöt, missä markkinat eivät toimi, mitä pyritään korjaamaan ja mitä työntekijöiden oloihin, sosiaalisiin oloihin tulee. Tämä on huolenaihe. Se on monilla foorumeilla esitetty tämä kysymys. En tiedä huomastako joulun jälkeen oli huolenaiheita ja lakkoja esimerkiksi Suomessa. Postilakko johti käytännössä Äh, hallituksen vaihtoon. Haasteena on se, että tässä on kilpailua heikoimmista pienehtojen aikaansaamiseksi. Ja yksi kysymys on silloin peliken, tasaisen pelikentän luominen – Jos eri operaattoreilla on eri säännöt, se voi johtaa tuollaiseen kilpailukäyttäytymiseen. Mutta meidän täytyy perehtyä siihen, miten edetään, voidaanko käyttää lisensointia minimistandardeihin. Sitä kannattaa miettiä. Okay. So thank you very much. Um... Kiitoksia. Olemme nyt 20 minuuttia edellä aikataulusta, joten pidämme pienen tauon. Jatkamme kello 10. Kroatian puheenjohtajavaltion seurassa keskustelemme siellä kahden Kroatian valtiosihteerin kanssa Kroatian puheenjohtajakauden prioriteeteista. Jatkamme siis kello 10. Kiitoksia.

So ladies and gentlemen, please take your seats. No niin, hyvät naiset ja herrat, voisitteko istua paikalleen? Dear colleagues, we, uh, I want to start with uh, the second part. Hyvät kollegat, nyt haluaisin aloittaa aamukokouksemme toisen osan. Toivotan tervetulleeksi Kroatian puheenjohtajavaltion. Kroatia edustaa täällä tänään Josip Bilaver. Hän on Kroatian meri, liikenne ja infrastruktuuriministeriön valtiosihteeri. Hän on täällä. Sitten on Frano Matucci, Kroatian matkailuministeriön valtiosihteeri. Tervetuloa Euroopan parlamentin liikenne valiokunta. Kuten tiedätte, Kroatia esitteli täysistunnossa viime viikolla prioriteettinsa. Tänään meillä on mahdollisuus keskustella näistä prioriteeteista yksityiskohtaisemmin koskien niitä alueita, jotka kuuluvat meidän toimivaltuuksiimme, kuten liikenne ja matkailu. Kroatia aikoo keskittyä siihen, että kehitetään edelleen eurooppalaista liikennealuetta, kestäviä meritoimia ja digitalisointia ja innovointia kaikkialla liikennesektorilla. Olen erityisen iloinen siitä, että Kroatian puheenjohtajavaltiona keskittyy vahvasti matkailuun Matkailusta on tulossa yhä tärkeämpi asia myös meidän valiokunnallemme matkailuun ja sen haasteisiin olisi hyvä keskittyä järjestelmällisemmin Euroopan tasolla. Nyt ehdotan, että annan puheenvuoron ensimmäisenä kahdelle valtiosihteerille. Kymmenen minuuttia kullekin. Tämän jälkeen meillä on koordinaattoreiden puheenvuorokierros ja sitten saamme vastaukset näiltä molemmilta edustajilta. Tämän jälkeen avaan keskustelun muita valiokunnan jäseniä varten. Nyt ensimmäisenä haluaisin pyytää, että herra Bilaver käyttää puheenvuoron. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta varapuheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet. Minulle on kunnia esitellä puheenjohtajakautemme ohjelma kuljetussektorilla. Olen Jasi Pilaver, olen merikuljetus- ja infrastruktuuriministeri ja olen valmistellut esitykseni priori, prioriteetit kroatiaksi. Millä kielellä sitten tulee jatkamaankin? Kao i poznat... Kroatian aloittaa puheenjohtajuuskautensa suurten haasteiden aikana ja uusi lainsäädäntösykli on alkamassa. Meillä on neljä prioriteettia. Ensinnäkin Eurooppa kehittyy, yhdistää, suojelee Eurooppa, joka yhdistää. Sen suhteen Kroatia tulee painottamaan sellaisia politiikkoja, jotka vahvistavat infrastruktuurin yhteyksiä EU-ssa. Ja kuljetusprioriteetit ovat, tänne on kaksi tärkeää. Ensinnäkin Euroopan kattavaan kulutusverkostoon loppuviiminen ja sitten veriliikennesektorin kannattavuus ja kestävyys. Ensinnäkin multimodaalikuljetus. Tässä multimodaalisuudessa me pyrimme älykkäisiin tenteen ehdotuksiin – ja me haluamme yksinkertaistettuja toimia, jolla saadaan TNT-verkkoa edistettyä. 2019 joulukuun toinen päivä neuvosto on hyväksynyt omat kantansa ja olemme valmiita aloittamaan neuvostelut parlamentin kanssa mahdollisimman pian. Me keskustelemme yhä trilogipäivistä. Pyrimme siihen, että neuvottelut parlamentin kanssa saataisiin vietyä loppuun meidän kaudella. Sitten verkostojen Eurooppa on seuraava prioriteetti. Ja tätä Kroatia edistää. Tässä on kytkös monivuotiseen rahoituskeskykseen. Ja tästä tullaan keskustelemaan myös ITRE-valiokunnassa, mutta haluan mainita aiheen täälläkin, koska se on ratkaisevan tärkeää tuleville investoinnille TNT-verkoissa 2021-2027 ohjelmointikaudella. Tällä merkitystä paitsi kuljetuksille, myöskin energia- ja digitaalisegmenteille. Tässä on synergiaa, kun saadaan sisämarkkinaa toimimaan tehokkaasti EU:ssa. ssa on saavutettu sopu Romanian puheenjohtajakaudella helmikuussa 2019. Ja kun monivuot, MFF-neuvottelut on saatu vietyä loppuun, parlamentti on neuvosto valmis lopettamaan tämänkin asian käsittely. Ja sitten multimodaalisektori Kroatia on ollut valmis jatkamaan tämän asian parissa, mutta ymmärrämme, että jos ajatellaan vihreää tai ohjelmaa niin komitea vetää pois tämän ehdotuksen ja siitä tullaan keskustelemaan myöhemmin. Ja sitten matkustajan oikeudet rautatiekuljetuksissa, rautatieliikenteessä, se on yksi prioriteeteista. Me haluaisimme lisätä käyttäjien tyytyväisyysastetta ja haluamme edistää rautateiden käyttöä. Se on ympäristöllisesti hyvä liikennemuoto. Neuvosto on hyväksynyt yleisen kantansa joulukuussa ja olemme valmiita aloittamaan neuvottelut parlamentin kanssa. Ensimmäinen trilogi on 28. tammikuuta. Neuvottelut sosiaalisten markkinapilarista – koskee ensimmäistä liikkuvuuspaketeista. Se vietiin loppuun 11. joulukuuta ja Koreper vahvisti tämän väliaikaisen sopimuksen. Me odotamme, että Tran valiokunta tekee samaa tänään ja Kroatia odottaa, että nämä kolme asiaa saadaan loppuun keväällä. neuvosto ei onnistunut pääsemään sopimukseen koskien eurovinjettisasiaa. asiaa Me pyrimme jatkamaan neuvotteluita. Sitten Vokra-ajoneuvoja. Siellä neuvosto ei ole vielä hyväksynyt yleistä kantaa. Ja se valtiot haluaisivat nähdä minkälaisia tuloksia on syntynyt tästä, tästä toisessa ehdotuksessa koskee yritysten markkinoille pääsyä, jossa pyritään vahvistamaan tiedonsaantia. Tämä koskee siis sitä informaatiota, ja kansallisiin rekistereihin täytyy siirtää. Ja neuvoston työryhmä jatkaa työtään tammikuussa. Sitten ilmailuun. ja matkustajien oikeudet ilman liikenteessä, sehän on ollut vuosia jumissa. Suomen puheenjohtajakaudella otettiin uusia askelia, joilla pyritään kiihdyttämään vauhtia jäsenvaltioissa. Me tulemme jatkamaan samaa työtä Kroatian puheenjohtajakaudella. Ja tulemme ottaa ottamaan huomioon tutkimuksen ilmailuun lentokonematkustajien nykyoikeuksista. Me pyrimme siihen, että neuvosto saisi puheenjohtajakauden loppuun mennessä yleisen kantansa sovittua. Sitten tämä eurooppalainen yhteinen ilmailuliikenne Single European Sky kakkosversio. Siinä olot ovat muuttuneet. Ja talous on nyt uudessa vaiheessa. Ja on myös hyväksytty AS-asetus. Ja ministerineuvosto pyysi neuvo komissiolta, että se tarkastelisi, minkälaisia muutoksia tarvitaan nykyehdotuksiin. Meidän täytyy toimia nopeasti tavoitteena välttää ruuhkaa ilmaliikenteessä ja meidän täytyy myös vähentää päästöjä. Me tiedämme hyvin, mitä ongelmia tämän asiakokonaisuuden parissa on, mutta teemme kaikkemme, jotta onnistuisimme edistämään, edistämään asioita merkittävästi puheenjohtajakaudellamme. Ilma, työryhmä tulee jatkamaan tiivistä työtä, mutta meillä ei ole vielä aikataulua sovittuna. Emme voi aloittaa työtä ennen kuin me saamme uuden ehdotuksen. Ja sitten jos ajatellaan uudistusten jatkamista, tarkoitus on keskustella tästä Euroopan neuvostossa, joka käsittelee Dubrovnikissa helmikuussa ilmailua. Tämän lisäksi Kroatia tulee tekemään se, mikä vaaditaan sopimusten laatimiseksi kolmansien maiden kanssa. Ja erityisesti ajatellen tapauksia, jotka ovat olleet jäädytettynä jonkun aikaa. Ja ajattelemme myöskin tässä ICAO-neuvoston kokousta. Sitten merikuljetukset ja ministeri julkilausuma. merimiesten suojelusta ja digitalisoinnista ja sitten innovaation ja kilpailukyvyn rahoittaminen meriliikenteessä. Meistä tämä julkilausuma mahdollisuus jäsenvaltioille ilmaista kantojaan meriliikennesektorin tulevaisuudessa ajatellen erityisesti vihreitä toimintaohjelmaa ja ajatellen uutta lainsäädäntösykliä. Tulimme järjestämään kokouksen 11.12. maaliskuuta. Se on epämuodollinen koulutusneuvosto Opatiassa, Kroatiassa. Ja meillä on paneelikeskustelu, jossa on sidosryhmiä näistä aiheista. meillä on myös ministeritason keskustelu ja toivomme, että tämä julkilausuma muuttuu neuvoston päätelmiksi, jotka voidaan sitten vahvistaa äh, koulutusneuvostossa. Me pyrimme myöskin vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä puoleen vuoteen 50 mennessä. Mitä relevantteihin tapahtumiin tulee, puheenjohtaja kaudella. TEN-T-päivät pidetään 13-15 toukokuuta Shivanikissa komission kanssa yhteistyössä. Ja odotamme yli 2000 osallistujaa. Sitten kilpailukykyiseen meriliikenteeseen, se on yksi tavoitteista – Meillä on epämuodollinen ministerineuvoston kokous meriliikenteen ministeritten kanssa Opateassa 11. maaliskuuta. Ja päivää aikaisemmin meillä on sidosryhmien konferenssi. Me haluamme puhua useammasta aiheesta, kuten ympäristönsuojelu, merimiesten asema, digitalisoituminen, innovaatiot ja kilpailukyvyn rahoittaminen. Ja lopulta 29. ja 30. Maalisku, maaliskuuta meillä on Dubrovnikin Euroopan huippukokous, joka on hieno mahdollisuus käydä keskusteluja ilmailuun. Kiitos. Ja voitte Ja varmasti kysymyksiäkin tulee. Tässä monenlaisia haasteita on tulossa, mutta uskon, että jos saamme aikaan hyviä keskusteluja ja hyvää vuoropuhelua, on mahdollisuus päästä hyvin kompromissiratkaisuihin. Kiitos ja uskon, että meidän puheenjohtajuuskaudestamme tulee varsin onnistunut. Kiitoksia, herra Bilave. Olen varma, että tulette tekemään hyvää työtä tämän työohjelman parissa ja kompromissien hakukemiseksi. Sitten Fran Matucic matkailuministeriöstä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät ystävät ja kollegat. On ilo täällä kanssani keskustella Kroatian prioriteeteista sen puheenjohtajuuskaudella, mitä tulee matkailualaan. Olemme valmistelleet yksityiskohtaisen ohjelman, joka jakautuu neljään jo mainittuun pilariin. Kehittyvä Eurooppa, yhdistyvä Eurooppa, suojeleva Eurooppa ja vaikuttava Eurooppa. Kun nyt muistetaan, että matkailu on horisontaalinen ala, se liittyy selvästi kaikkiin neljään pilariin. Matkailuhan vaikuttaa talouden eh, hyvään kehitykseen, matkailu yhdistää, se vaikuttaa maan eh, maineeseen ja myöskin lisää turvallisuutta. EU:ssa e on muistettava se, että matkailun osuus PKTstä on 10 prosenttia ja 9 prosenttia työllistyvistä toimivat sen alalla. 6 prosenttia eh, sisäisestä viennistä muodostuu matkailuun kautta ja 22 prosenttia, jos ajatellaan kaikkia vientituotteita. Matkailu on neljäntenä vientituotteena heti eh, kemikaalien, autoteollisuuden ja elintarvikkeiden jälkeen. Toisaalta matkailulla on merkitystä, kun ajatellaan kulttuurista ja luonnon perimää, ja sillä on merkitystä myöskin ympäristölle, työmarkkinoille ja infrastruktuurille tulemme puheenjohtajuuskaudellamme tarkastelemaan sellaisia kysymyksiä, jotka mahdollistavat kestävän matkailun ja toisaalta huomioivat monimuotoisuuden ja pyrkivät rohkaisemaan sellaisten alojen kehittymistä, joissa matkailu ei ole vielä keskiössä. Ja synergiaa pyrimme myöskin paikallisyhteisöihin päin vahvistamaan. Ja pyrimme vahvistamaan erilaisten eh, digitalisaation ja teknologisten kehitysten mukanaan tuomia etuja myöskin tässä järjestelyssä. On erittäin tärkeää huomioida eh, yhdistävä ja integratiivinen vaikutus, joka matkailulla on. Ja tärkeää on, että myöskin toimielimissä ymmärretään tämä paremmin. On kiinnittävä huomiota myöskin siitä, markkinointiin, joka liittyy matkailuun ja tässä PK- ja mikroyrittäjyyden merkitys on huomioitava paremmin ja saatava aikaan näin hyvä alueellinen tasapaino kestäväpohjaiset ja vastuuta kantavat toimet eh, omalta osaltaan eh, heikentävät tiettyjä negatiivisia matkailusta syntyviä vaikutuksia. Matkailu on kestävä ala, se on e, elinkykyinen ja taloudellisesti kehittyvä ja pyrkii tuomaan etuja nimenomaan paikallisyhteisöille, kunhan siinä vain huomioidaan riittävän hyvin sosiaaliset ja ympäristövaikutukset myöskin. Kroatia tulee ehdottamaan yhteistä eurooppalaista e, matkailun e, brändiä, jotta voitaisiin jäsenmaiden matkailua viedä eteenpäin kolmansiin maihin päin. On tärkeää, että Eurooppa jatkossakin on johtoroolissa matkailumaana maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ja tulevat ja nykyiset globaalit haasteet, ilmastonmuutokset, eh, maahanmuuttokysymykset ja muut vaativat sitä, että Eurooppa eh, voidaan nähdä turvallisena matkailukohteena myös jatkossa. On erittäin tärkeää, että matkailualana huomioitaisiin paremmin, kun poliittisia päätöksiä Euroopassa tehdään. Ja on pyrittävä nimenomaan kestäväpohjaiseen kehitykseen tässä, jotta e, ihmiset kaikkialla maailmassa näkisivät Euroopan ykköskohteena, kun matkailusuunnitelmiaan tekevät. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Tähän loppuun toteaisin vielä, että talouden kasvua tarvitaan, mutta sellaista, joka on vastuullista ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset huomioiden. On pyrittävä yhteiskuntaan eh, sellaiseen, jossa siirtymä kestäväpohjaiseen ja ympäristöneutraaliin yhteiskuntaan mahdollistuu. Itse olen ollut täällä mukana 2012-2013 tarkkailijana ennen kuin saimme liitymisneuvottelut lopulliseen päätökseen vuonna 2013. Eli on suuri ilo olla täällä jälleen uudelleen ja varsinkin eh, TRAN-valiokunta on minulle noilta ajoilta varsin tuttu. Eh, kiitos teille kaikille ja mielelläni vastaan, jos teillä on kysymyksiä. Eh. Kiitoksia herra Matucic. Tästä on oikein hienoa, että olette täällä molemmat. Nyt aloitamme koordinaattoreiden kierroksella. Ensimmäisenä Marinesku EPP. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset näistä esityksistä. Liikenteen osalta huomaan, että teillä on hyvin raskas ohjelma. Toivotan teille onnea, jotta saatte toteutettua nämä kaikki toimet, jotka ovat mukana ohjelmassanne. Ei tämä ole, ei, nämä ole mitään helppoja asioita. Älykkäästä TNT-verkostosta Rikke on tässä esittelijänä ja ryhmämme puolustaa vahvasti sitä, että päästäisiin tässä asiassa loppuun, mutta neuvoston kantaa emme tue. Neuvosto on vesittänyt tämän asian tavoitteita vahvasti. Pyrkikää tekemään tässä jotakin, siitä hyötyisivät Se hyödyttäisi sitä, että voisimme saada nämä käytävät valmiiksi. Sitten verkkojen Eurooppa-välineestä ehdotan, että mahdollisesti voisimme pitää kokouksen. Tästä olen itse verkkojen Eurooppa-asian mietinnön esittelijä. Voitaisiin selvittää kaksi kolmesta avoimena olevasta kysymyksestä, kun ajatellaan, miten varat jaetaan kohesiopolitiikassa – ja, ja sitten kolmannet maat vielä jätettäisiin vain budjetti ja päätettäväksi myöhemmin. Ei kannata olla kauhean optimistisia. Kyllä tämä asia tulee palaamaan parlamenttiin. amendment, so I think that it will be some... Tämä palaa parlamentin tarkistuksia varten, joten kyllä tässä varmasti on vielä parlamentillakin työtä tehtävänä. Sitten matkustajien oikeuksista tiedän, että teette työtä rautateille. Ehdotan kuitenkin, että menisitte myös tähän ilmailualaan. Se on ollut jumissa pitkään ilman mitään syytä. Se on vaikea asia, se on totta, mutta kyllä siinäkin asiassa on päästävää tuloksiin. Ehkä voisitte vähän tarkastella asiaa, joka ei ole teidän ohjelmassanne, nimittäin nämä Eh, ilmailun slotit, eh, nousu- laskuajat. Eh, tässä asiassa on paljon peistä taitettu. Sitten olen iloinen, että mainitsitte asian ja teette paljon työtä. Voisitte ehkä vielä kertoa tarkemmin, mitä aiotte tehdä tämän asian kanssa. Sitten matkailusta. Teette työtä monivuotisen rahoituskehyksen MFFn kanssa. Ehkä voitte vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että matkailu saisi erillisen budjettikohdan tätä varten. Parlamentille se olisi oikein hyvä uutinen. Kiitoksia. Marinescu, uh, and now the... Kiitoksia herra Marinescu. Sitten Danielson, S&D. Thank you. Kiitos. Kiitos kummallekin ministerille, että tulitte tänne. Esittelitte prioriteettejanne olen erittäin iloinen kunnianhimostanne kuljetussektorilla ja toivottavasti suurimman osan saatte aikaan kesän mennessä. Parlamentissa jaamme teidän näkemyksen siitä, että on tärkeintä työskennellä, jotta TNT-verkot saadaan loppuun vietyä. Se on ratkaisevaa infrastruktuuriinvestointien kannalta. Tämä on myös tärkeää, kun kuljetussektori muuttuu ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Sitten multimondi kuulutuksesta. Minä ja SD-ryhmä. Meistä virhekomiselta vetää pois tämä yhdistetty kulutusdirektiivi. Olemme iloisia, jos te, haluat, te halusitte meihin, jos te saitte sitä mitenkään komission ajatellut tämän uudelleen. No, minä uskon, että me emme onnistunut, mutta kyllä minä yritämme. Me, me mielemme neuvottelisimme parlamentin puolesta teidän kanssa kesänä. Mielestäni on turha odottaa kaksi vuotta kunnianhimoisemman ehdotuksen aikaansaamiseksi. Me voimme sen sijaan neuvotella kunnianhimoisesti parlamentin ja neuvoston kanssa. Voisimme saada jotain toimimaan, Ja toivottavasti saatte myös neuvottelut loppuun rautatiekuljetus rattiaskuljetusasiakkaiden, liikenneasiakkaiden oikeuksien suhteen. Me haluamme, että asiakkaat siirtyvät junaliikenteeseen muista kuljetusmuodoista. Ja sitten ilmailu. Ymmärsin, että te, teille oli prioriteettina jotenkin saada vauhtia niihin asiakokonaisuuksiin, jotka ovat olleet jumissa jo vuosia. Parlamentti tietysti pitäisi sitä tervetulleena, mutta erityisesti SND-ryhmä, koska ilmailu on sektorissa, me poliittisesti olemme jäljessä ilma- lainsäädännön suhteen. Sanna, ehkäpä tulkauksessa meni jotain ohi, mutta voisitko vähän tarkemmin selittää, miten te pyritte avaamaan neuvottelut uudelleen? Saatte vietyä asioita eteenpäin ja kuinka kauan voisi kohtuullisesti odottaa, että näiden ilmalla asioiden eteneminen kestäisi. Odotan mukavaa yhteistyötä teidän kanssa. Olen Marineskun kanssa samaa mieltä turismin suhteen. Jos voisimme kasvattaa turismin budjettia, niin me kovasti arvostaisimme tätä. Ja se olisi parlamentille arvokasta. Renew, I give the floor. Kiitoksia Danielson. Sitten Renewstä puheenvuorossa arvana. Kiitos. On hyvä huomata, että eh, puheenjohtajuuskautenne on nyt hyvin käynnistynyt ja että keskitytte monin tärkeisiin aloihin. Eh, miten te näistä yhtenä? Mutta taas uusi vuosi tässä alkaa ilman eh, yhteistä eurooppalaista taivasta, eli tämä ilmailu tässä nousee mieleeni. Tämä on aiheena kuitenkin niin tärkeä. On selvää, että saattaa johtaa uuden reitityksiin ja joihinkin viiveisiin, mutta tärkeää kuitenkin on se, että se saattaa eh, johtaa myös 10 prosentin päästövähennyksiin. liikenneneuvostossa viime vuoden lopulla tehtiin joitain tärkeitä päivityspäätöksiä eh, sääntelyyn liittyen. Ehkä voisitte hieman selvemmin sanoin kertoa siitä, kuinka aiotte edetä tämän asian käsittelyssä, toivottavasti mahdollisimman nopeasti. Olisi hyvä, jos voisitte tähän esittää vastauksen. Now for the Greens. Kiitoksia edustaja Nah. Tänään on sitten vihreistä Kaff. Just continue on. Kiitoksia. Haluaisin jatkaa tästä eurooppalaisesta yhtenäisestä ilmatilasta. Varmasti haluaisimme kaikki suorimpia ilmareittejä ja haluaisimme että siitä seuraisi myös säästöjä, mutta tässä on sellainen potkuvaara. E, jos helpotamme lentämistä, niin yhä useammat haluat lentää. Ja kun elämme maailmassa, jossa hiilen käyttö on rajoitettava ja muistettava nämä tavoitteet Euroopan vihreässä sopimuksessa, mihin aiotte ryhtyä, että varmistettaisiin se, ettei tapahtuisi kasvua ilmailualan päästöissä, jos yhtenäinen eurooppalainen ilmatila saadaan aikaiseksi. Uh, Mr. Kaff. Kiitoksia edustaja Kaff. Sitten Campo Minusti. Uh, grazie Presidente e benvenuti. Kiitos ja kiitos uh, ja tervetuloa ministereille. Varsin usein täällä valiokunnassa erot eivät niinkään ole vasemmiston oikeiston välisiä, vaan eh, pitkälti maantieteellisiä pohjoisen ja etelän välisiä. Liikkuvuuspaketti on tämän osoittanut. Eh, toivottavasti Kroatia eh, omaan historiaansakin avittamana onnistuu hieman kurman umpeen näitä eroja. Käytän lyhyen puheenvuoron. Brenner on Solan on ongelmallinen. Ymmärrämme kyllä Itävallan pyrkimykset, viimeaikaisemmat sellaiset, mutta jos äh, raideliikenne ei ole sellainen, että se mahdollistaisi siirtymisen paremmin raiteille, niin jo olemassa olevat äh, rajoitukset, jotka ovat Italian toimijoille ja myöskin saksalaisille olleet varsin ongelmallisia, äh, katsoisin, että ongelmaa ei saada hoidettua ja tähän tulisi puuttua mahdollisimman pian. Olen ollut yhteydessä itse Euroopan komission tämän aiheen tiimoilta. Kuinka löytää sellainen ratkaisumalli, jossa eri intressit voitaisiin huomioida? Ymmärrämme kyllä argumentit, jotka Itävalta on esittänyt, mutta toisaalta kannattaa myöskin ymmärtää ja muistaa vapaan liikkuvuuden periaate tässä yhteydessä. Ja lyhyesti sivuaisin vielä erästä toistakin seikkaa. Joskus laivauskysymyksessä on tiettyä yksipuolisuutta, mitä tulee sataman käyttömahdollisuuksiin. Eli Tässä ehkä kannattaisi pyytää komissiota tarkastelemaan sellaisia sääntöjä, jotka mahdollistaisivat tosiasiallisen kilpailun mahdollisuuden. Tämä asia on noussut vahvasti esiin juuri Italian satama-alueella. Kiitoksia sitten ECRstä. Edustaja Hoss. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Reaktiona ensinnäkin, ö, ensinnäkin lyhyillä matkoilla rautatien liikenteen lisäämiseksi täytyy myös laskea lähiliikennehintoja. Eri kuljetusmuotojen täytyy olla yhteydessä. Ja EUssa täytyy saada aikaan sopimus näistä asioista. Asiat ovat jumissa sitten, mitä tulee vihreään toimintaohjelmaan. Meillä on pk-yrityksiä, perheitä, joiden täytyy met zeg Antwoord wordt. Dat is eigenlijk eh, wat ik de commissie wil meegeven. Eh, eh, pienten yritysten kustannuksen kustannusten vihreätä toimintaohjelmaa ei saa toteuttaa. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani kiittää Bilaver ja Matucic valtisihteereitä siitä, että he ovat tulleet tänne esittelemään Kroatian puheenjohtajan kauden prioriteetit liikennepolitiikan osalta. Ohjelma on tyydyttävä. Kun komissio on hyväksynyt vihreän sopimuksen, meillä tulee keskustelu meriliikenteen ja ilmanliikenteen kestävyydestä. Tämän keskustelun tavoitteena pitäisi olla se, että tehdään ponnisteluja Pariisin sopimuksen mukaisesti. Minä haluaisin nyt puhua saarista. Kuten äh, Kreikalla, Kroatiallakin on paljon saaria. Saariomaavien valtioiden olisi vastattava saarien tarpeisiin. Tämä ei ole kaikille aivan selvää. Liikenneasia on aivan ehdottoman tärkeä saareille. Elinolosuhteet äh, ovat äh, hyvin vaikeita saarilla, koska tavaroiden, palveluiden, veden ja jätteiden kuljetukset ovat hyvin kalliita. Ilmastonmuutos saattaa tilannetta vielä vaikeuttaa. Meidän olisi siis pureuduttava näihin ongelmiin, samoin kuin väestön ongelmiin, sillä se myöskin liittyy näihin asioihin. Haluatteko vastata saarien erityishaasteisiin? Kuinka aiotte ottaa nämä toimet mukaan puheenjohtajakautenne? kautenne? ohjelmaan. Ymmär- Haluaisin kiittää ystäväni Matutsitsiä erityisesti, koska matkailuala on hyvin tärkeä ja se toimii katalysoottorina talouden kasvulle ja antaa happea monille alueille ja luo työpaikkoja ja edistää taloudellista toimintaa ja konkreettisesti sen myötä voidaan tukea jokaisen valtion taloudellista kasvua Euroopan unionissa. Kuten sanoitte, se vastaa 10 prosenttia BKTstä. Eurooppa on maailmanlaajuisesti tärkein turistikohde. Kollegat ovat tästä jo puhuneetkin. Haluaisin, että keskustelisitte vielä hieman budjetista. Euroopan parlamentti on esittänyt pyynnön niin, että saataisiin 200, 300 miljoonaa 2020-2027 ajalle. Tämä on symbolinen määrä ja neuvoston olisi tähän maltilliseen pyyntöön suostuttava. Edelleen Thomas Cook yritystä koskeva tämä päätöslausela on hyvin tärkeä Euroopan parlamentilta. Tarvitsemme eurooppalaisen mekanismin, jonka kautta voidaan hoida, hoitaa liikenteen alalla tapahtuvat kriisit. Kyseessä on mekanismi, joka tarvitsee tukea jäsenvaltioilta, jotta voitaisiin puuttua useisiin kriisiin, kuten turvallisuuskysymyksiin, luonnonkatastrofeihin, maahanmuutto- ja pakolaiskriisiin, kaiken kaikkiaan vastuullisen toimintaan. Tällaisia haasteita on myös teidän puheenjohtajakaudella. uskomme, että tällaista mekanismia olisi tutkittava ja siihen voitaisiin tällä kaudella panautua. Uh, Kiitoksia. Sitten pääsemmekin ensimmäisiin vastauksiin. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron ensimmäisenä? Olkaa, olkaa hyvä, herra Villave. Mogu Kiitos kovasti rakentavista kysymyksistä, jotka osoittavat, että olette kuunnelleet esityksiämme huolellisesti Esititte monia kysymyksiä ja, ja aloitan kronologisesti Marineskon kysymyksestä. Kunnioitan hänen vilpittömiä kannanottoja. Olemme tavanneetkin monta kertaa aikaisemmin. Ensimmäinen kysymyksenne koski älykästä TNT-verkkoja. Kuten aikaisemmin totesinkin, Tämä on prioriteettimme intermodaalisessa ryhmässä. Tämä on tärkeää EUlle kokonaisuudessaan niin erityisesti maille, jotka ovat liittyneet EUhun myöhemmin ja joiden kehitys on alkanut myöhemmin tai infrastruktuurin kehittäminen on alkanut myöhemmin. Siksi meillä on tärkeää saada nämä pääkäytävät 2030 mennessä valmiiksi. Ja siksi parlamentin täytyy tehdä kaikkensa ja neuvoston koskien äly... Meidän täytyy tehdä kaikki meitä älykkää TNT-verkot saadaan hyväksyttyä mahdollisimman pian. Me olemme valmiita aloittamaan trilogin parlamentin kanssa ja toivottavasti saamme päivät sovittua mahdollisimman pian uutta trilogiaa varten. Sitten ilmailun suhteen useampi kysymys koski niitä Nachtigalmarinesku ja niin poispäin. Ja nyt käsittelen Single European Skyta ja matkustajan oikeuksia. En lupaile mitään vilpillistä myöskään anna teille mitään konkreettisia päiviäkään. Minä en tykkään lupa, luvata jotain, jota ei voi luvata. Mutta me ratkaisemme ongelmaa, joka meillä on ollut jo useamman vuoden. Ja me odotamme teiltä, parlamentin jäseniltä, teidän panosta. Mutta totta kai komission täytyy ottaa ensimmäinen askel. Joulukuussa me totesimme, että jäsenvaltiossa oli kovin erilaisia kantoja. Ja kun me estimme prioriteettejamme komissiolle, me pyysimme, että siellä uudelleen arvioitaisiin joitakin ehdotuksia, koska komission alkuperäiset ehdotukset tehtiin 2013. Ja te itsekin tiedätte, että ilmailu liikenne on kasvanut. Teknologiakin kehittyy vauhdilla. Meillä on valtavasti päästöjä. Me tiedämme, että tämän ongelman hyvin. Me olemme oikein tyytyväisiä vihreältä toimintaohjelmaa koskevasta ehdotuksesta, koska tämä Green Deal vaikuttaa eniten ilmailuun. merikuljetuksiin. Ja tavallaan rautatieliikenteeseen myöskin, koska tarkoituksena on saada aika paljon kuljetuksia sisävesiliikenteeseen ja raiteille. Me odotamme noin kuukauden sisällä komission ensimmäistä ehdotusta ja samassa vaiheessa odotamme keskustelut jäsenvaltioiden kanssa ja uskon, että pääsemme hyvin eteenpäin, koska edistystä tässä tarvitaankin. Ja sitten teidän muut kysymyksenne. Rakkaampa Baneensa kysyi Brennerin solasta. Me tunnemme ongelman. Me tiedämme, että ympäristöä pitää suojella. Tässä on kaupallisia tarpeita ja sitten paikallisväestöllä on vaatimuksensa. Me emme kykene ratkaisemaan tuota ongelmaa, siihen meillä ei ole pätevyyttä, mutta meidän näkökulmastamme jäsenvaltiona meillä oli jotakin ongelmia meidän naapurimaiden kanssa. Me aina pyrimme löytämään ratkaisuja kompromissien kautta. Ja mitä EU-varojen käyttöön tulee, on selvää, että näitä varoja pitäisi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla ja hyvien naapurisuhteiden kautta pitäisi löytää ratkaisuja. Olen valmiita omasta kokemuksesta. Voimme auttaa. Herra Hoss mainitsi vihreän toimintaohjelman. Me kaikki tunnemme ne ongelmat, jotka jotka kohtavat meitä ja koko maailmaa. Ilmastonmuutoksen ongelmat ovat päivittäisiä. Tämä iskee Eurooppaan. Kroatiassa meitä kohtaa meren pinnan nousu, kesäiset kuivuusjaksot. Ja itsekin te näette, että Australiassa on suuria metsäpaloja, ja Kanadassa tulvia. On meidän yhteisessä edussa löytää ratkaisuja ja EUn on aloitettava muutokset, ei ainoastaan Euroopassa, mutta koko maailmassa. Meidän täytyy näyttää hyvää esimerkkiä. Meidän täytyy aloittaa muutos, muutosta tarvitaan ja mahdollisimman pian, koska Aikaa ei ole paljon. Olemme tyytyväisiä komission ehdotuksesta. Sillä on paljon vaikutusta kuljetussektorille. Tiedämme, kuinka paljon päästöjä on kuljetussektorilla ilmaliikenteessä, merikuljetuksissa ja tieliikenteessä. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, että rahtiliikenne siirtyy teiltä sisävesiliikenteeseen ja raiteille. Siksi seuraavassa monivuotisessa rahoituskehityksessä täytyy kohdentaa varoja sisävesiliikenteeseen ja rautateille – Mitä sitten henkilöajoneuvoihin tulee? On välttämätöntä siirtyä polttomoottoreista vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Ja vetoan teidän maihinne, että toteuttaisitte tätä muutosta. Me järjestämme epämuodollisen neuvoston kokouksen apatiessa merikuljetusten käsittelemiseksi ja pyytäisimme teitä allekirjoittamaan asiakirjan, josta sitten loppujen lopuksi tulisi neuvoston johtopäätökset, päätelmät. Me haluamme yhtäältä vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta toisaalta me haluamme myös kilpailukykyiseksi. Me pyrimme päästöjen vähentämiseen, innovointiin ja digitalisoitumisen edistämiseen. Toivottavasti etenemme tuolle suunnalle. Toivottavasti tämä julkilausuma saadaan hyväksyttyä apatiassa. Kun Tuura, te olette Kreikasta. Ja puhutte siitä, kuinka tärkeää on suojella saaria. Kroatiassa meillä on paljon saaria, yli tuhat saarta. Ja tiedämme, kuinka tärkeää on suojella saariamme. Myös Espanjalla, teillä ja Pohjoismailla on samoja kokemuksia. Me haluaisimme, että paikallisyhteisöt voisivat jäädä saarille. Me haluaisimme, että väestökehityksen suhteen nämä alueet eivät ainoastaan selviäisi, vaan kehittyisi. Me täytyy löytää infrastruktuuri ja saada EU-rahoitusta. Meidän täytyy pitää investointiaste korkeana, jotta suojelemme ympäristöä. Näitä alueita täytyy pysyä elinkelpoisina ja kestävinä. Meidän täytyy saada aluksia, laivoja, jotka käyttävät vetyä ja muita vaihtoehtoisia polttoaineita ja sähkömoottoreita. Meillä on Kroatiassa kiinnostava käsite, älykkäiden saarien käsite. Me olemme suunnanneet sähkön tuotantoa ja ruoan tuotantoa ja kuljetussektoria kestävään suuntaan. sitä mieltä, että kaikki nämä esimerkit voivat toimia esimerkkinä. Ne ovat kestävä tapa kehittää saaria, ehkäistä väestökatoa saarilla. Ja jos nuoret jäävät saarille, he voivat sitten elää, perustaa perheitä ja työpaikkoja pitää myös luoda. Jos imamo e, u području zračnog prometa, Sitten vielä Ilmailusta oli paljon kysymyksiä. Useampi teistä kysyi ilmailusta. Se on hyvin kiinnostavaa ja se kannustaa meitä ponnistelemaan tuolla alueella seuraavan kuukauden aikana ja voin vakuuttaa teille, että teemme tätä Suomen puheenjohtajakaudella – kun tämä kaikkea, mitä Suomi on aloittanut. Ja me haluaisimme jos ajatellaan komission lentomatkustajatutkimusta, tuon tutkimuksen pohjalta me haluaisimme käydä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, jotta saavuttaisimme kompromissin ja voisimme esittää sen neuvostolle – Toivottavasti pääsemme kovasti eteenpäin. Me haluaisimme parlamentin, äh, neuvoston yleisen näkemyksen hyväksytyksi, jos mahdollista. Tiedämme, että herra Marinesku pyrkii tähän kovasti. Toivottavasti saavutamme tulokset. Kiitoksia seuraavana herra Matucic, tämä matkailuosa. Kiitoksia. Konstruktiivinen raspraama, Minäkin vastaan kroatiksi. Haluaisin kiittää herra Marineskua, Konturaa ja muita edustajia kaikista kysymyksistä. Kyllähän näissä eri kysymyksissä tietty punainen lanka kulkee, nimittäin MFF, monivuotinen rahoituskehys ja Euroopan parlamentin ehdotus, jonka kautta saataisiin korvamerkittyä varoja kestävää metkailua varten. Neuvostossa ei ole tällaista ehdotusta annettu hyväksyä, vaan sen sijaan on ehdotettu tukitoimia PK-yrityksille matkailualalla sisämarkkinaohjelmien kautta. Tämä on nykytilanne. Me tietenkin odotamme, että 27.–28. huhtikuuta Dubrovnikissa voitaisiin keskustella aiheesta. Siellä on huippukokous ja kaikki matkailualan ministerit varmasti vastaavat myönteisesti kutsumme ja tulevat pohtimaan näitä haasteita, jotka koskevat ähm, matkailun parempaa asemointia ja myynnin edistämistä. Konturan kanssa olen tietenkin jo käynyt keskustelua moneen kertaan eri yhteyksissä ja haluaisin kiittää edustaja Konturaa näistä panoksista matkailukeskusteluun, erityisesti kun ajatellaan vähemmän kehittyneitä maaseututuristialueita. Me olemme olleet mukana jo monissa yhteisissä aloitteissa ja varmasti näitä jatkossa tulee vielä paljon – Niitä varmasti huhtikuun lopulla esitetään paljon ja niitä saadaan mukaan toukokuun päätelmiin. Odotan varsin perusteellista matkailukeskustelua, joka on maaseutualueille hyvin tärkeä talouden ala. Sen myötä voidaan myös linkittää talous ja näiden alueiden matkailu tarjonta se On tärkeää ymmärtää, missä määrin matkailu on merkittävä talouden ala Euroopassa, kuten jo alustuksessani sanoin. Kroatian tilanteesta sitten 20 prosenttia BKTstä tulee matkailusta, mutta itse asiassa kaikissa jäsenvaltioissa matkailu on keskeinen Millaisia mekanismeja sitten tarvittaisiin? On hyvin selvää, että parlamentti on tunnustanut, kuinka merkittävät nämä asiat ovat. Esimerkiksi Thomas Cook-tapauksessa tarvittaisiin mekanismeja, joiden avulla voisimme reagoida asiallisesti samankaltaisissa tilanteissa matkailualalla tai jos on tapahtunut luonnonkatastrofeja tai sellaisia sääolosuhteita, jotka ovat vaikuttaneet kielteisesti matkailuun, niin että mahdollisimman nopeasti saataisiin tilanne ennallistettua, koska on paljon työpaikkoja, jotka ovat tästä alasta riippuvaisia. Kroatian tapauksessa matkailu keskittyy lähinnä saarille. On selvää, että tarvitaan parempia yhteyksiä niin, että matkailijat voivat mahdollisimman nopeasti päästä saarille ja että kohteista tehtäisiin houkuttelevampia juuri parempien yhteyksien kautta. Ja voitaisiin myös laajentaa tarjontaa niin, että se laajenisi tärkeimpien matkailukausien ulkopuolellekin. On hyvin tärkeää, että paikallisyhteisö yleisöt ovat tyytyväisiä matkailun tuomiin hedelmiin. Ja tähän liittyy juuri kestävän matkailun haasteet. Näin paikallisyhteisö voisi mahdollisimman hyvin edistää omaa tarjontaa ja myös matkailun hedelmät saataisiin jaettua tasapuolisesti. Paikallisyhteisöjen olisi myös itsenäisemmin pystyttävä tekemään päätöksiä siitä, mihin suuntaan niiden tarjonta kehittyisi yhteydessä yrityksiin ja pk-yrityksiin. Kaiken tämän tarkoituksena olisi parantaa paikallisesti elintasoa. Haluaisin nyt kiittää aivan erityisesti edustaja Konturas ja hän on pitkäaikainen ystäväni ja kollega ja toivon, että voimme jatkaa matkailun edistämistä. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Tämä oli ensimmäinen kierros, sitten toinen kierros toisella kierroksella annan puheenvuoron jokaiselle jäsenelle kahdeksi minuutiksi. Voitte esittää kommentteja ja kysyä kysymyksiä. Deli ja Flipo. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos eh, puheenjohtajavaltion edustajille, että pääsitte tänne. Tiedän, että toukokuussa – pidetään huippukokous, jossa nämä laintumiseenkin liittyvät ponnistelut tulevat esiin. Mutta miten sitten aiotte Länsi-Balkanin alueen maiden esitykset huomioida, kun esimerkiksi TENTI- ja matkailukysymyksistä on kyse? Verkostot on valmisteltu, senhän tiedämme. Ja oletteko ajatelleet, että näitä uusia liikenneyhteisöjä voitaisiin hyödyntää komission ja näiden maiden yhteishanketta siis. Ja kysyisin myöskin hieman näistä pullonkauloista. Tehän olette naapurina moniin näistä maista omaanikin, mutta kysyisin tässä lähinnä rahtiliikenteestä ja tullimenettelyistä varsinkin kesäaikoina jonot ovat kilometrin pituiset, kun rekat rajoilla joutuvat jonottamaan. Ja tästä syntyy huomattavia viiveitä, kustannuksia ja päästömääriä ja varsin huonot työolot kuljettajille. Eikä tämä varmasti ainakaan ole Green Deal-sopimuksen suunnitelmien mukainen tilanne, eli oletteko ajatelleet jotenkin puuttua tähän ongelmaan? Now, uh, Mr. Flick. Kiitoksia edustaja Deli Flego ja sitten Walter Aguilar. Evo, hvala, hvala presjedniče. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin toivottaa teidät molemmat tervetulleeksi, hyvät kollegat. Ja toivotan Kroatialle paljon menestystä puheenjohtajakaudella ja seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vähän neuvoja teille, herra Bilaveri, ja sitten kysymys. Olemme kuulleet paljon verkkojen Euroopasta, ja tässä on myös tasa-arvon näkökulma. Itä-Eurooppa on selvästi jäljessä, eikä tarvitse olla kovin älykäs nähdäkseen, mitkä kuljetussektorilla tilanne on erityisesti rautatieliikenteessä. Ja kuinka erilainen Itä-Eurooppa on suhteessa Eurooppa. Eilen ensimmäinen yöjuna lähti Viinistä Brysseliin. Ja meille tämä on ihan yhtä kau- etäistä kuin avaruuslennot. Puolasta Budapestin kestää 12 tuntia. Voitte laskea keskivauhdin tai ehkä parempi, että ette tee niin. On kuitenkin tärkeää sanoa, että näistä syistä siksi, että rautatieliikenteen matkustusajat ovat pitkät, turistit käyttävät autoa. Se on kallista, saastuttaa, ei ole hyvä ympäristölle. Ja eilen me kuulimme tilasta tietoa ja tieliikennekuolleisuudesta. Ja Itä-Eurooppa on tämänkin listan kärjessä. Kun me laadimme uutta listaa Euroopan kulutuskäytävästä. Reagoikaa nopeasti, että aika menee hukkaan. Mutta sanotte, että täydätte vihreätä toimintaohjelmaa, Kroatiassa kä- käytetään vain 1,3 prosenttia uusiutuvia energialähteitä. Se on toiseksi viimeinen Euroopassa. Mitä me pääsemme vuoden 2000 40 tavoitteeseen. Meillä on kaksi ehdotusta, herra Matosic. Toinen koskee sitä, että tämä oli kaksi kuukautta sitten tutkimus liiallisesta turismista. En puhu siitä nyt sen enempää, mutta useammatkin kaupungit Kroatiassa ja Euroopassa kärsivät liiasta turismista – Lantaan kollegat sanovat, että julkisessa palvelussa työskentelevät ihmiset Lantaassa esimerkiksi, heillä on niin samat korkeammat palkat. Kun kustannukset ovat korkeammat, ehkä tämä voitaisiin jotenkin yhdistää monivuotiseen rahoituskehykseen. Tämä on ongelma rannikkokaupungeissa. Se povezati sa zemljama, ja sitten jos ajatellaan vieraille tai vähän kauempaa, niin saisimmeko paremmat yhteydet Euroopan tie- liikennereitteihin. And then uh, to Mr. Ertug. Kiitoksia sitten uh, Gilari ja Ertug. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella molempia valtiosihteereitä läsnäolosta täällä. Haluaisin kiittää myös siitä, että selvititte työohjelmaanne. Tämän lisäksi haluaisin toivottaa teille kaikkea hyvää. Jotta tässä ne onnistutte, niin kaikki se, mitä täällä on puhuttu matkailu- ja liikennealalta, eh, tarvitsevat enemmän konkretiaa. Tarvitsemme konkreettisia toimia. Tästä syystä haluaisin nyt vetää vähän varoituskelloa koskien matkailualaa. Täällä on viitattu saarien tilanteeseen. Eräs oikeudellinen seikka on huomioitava. Kyseessä on peri, perussopimuksessa oleva varauma hyvin syrjäisiä alueita varten. Nyt puhumme liikenteestä, meillä on vihreä sopimus ja meillä on kunnianhimoisia tavoitteita liikenteen ja matkailun alailla. Näiden tässä tilanteessa on muistettava nämä poikkeusjärjestelmät, jotka ovat olemassa hyvin syrjäisiä alueita varten. Kyseessä on kolme jäsenvaltiota ja se, mitä siellä tehdään, voi vaikuttaa vahvasti näiden alueiden talouteen. Matkailun osalta haluaisin kiittää vahvasti näistä alustuksista koskien sitä, kuinka matkailu on horisontaalinen ala ja kuinka se on merkittävä kaikille talouden aloille. Euroopan parlamentissa viime kaudella määrittelimme tämän asian jo monissa keskusteluissa ja päätöslauselmissa ja esitimme konkreettisia ehdotuksia. Tiedämme, että jotta olisi olemassa kestävää matkailua, tarvitaan budjettikohta. Budjetti on jo määritellyt, kuinka tärkeä tämä budjettikohta olisi ja määritteli myös sen, että kyseessä pitäisi olla 300 miljoonan euron budjettikohta. Me emme saaneet tähän vastausta. Haluaisin kiittää Kroatiaa siitä, että se on yksi ohjelman prioriteeteista, mutta meillä ei ole kuitenkaan sanottu, aiotaanko tukea tällaista rahoitusta seuraavassa MFFssä. Suomi valtiona sanoi, että näin tehtäisiin, mutta ei niin kuitenkaan käynyt. Joten haluaisin, että voisitte sitoutua siihen, että rakennerahasta ja tämän budjettikohdan kautta voitaisiin ryhtyä konkreettisiin toimiin matkailun kestävyyden ja turvallisuuden kannalta, että voidaan myös vastata ilmastohaasteisiin ja auttaa pk-yrityksiä. Kuten tiedämme, tällä alalla on kyse lähinnä pk-yrityksistä. Tämän lisäksi ala on tiiviisti yhteyksissä matkailuun, meriliikenteeseen risteilytoimintaan. Siksi kaikkia näitä asioita olisi käsiteltävä kokonaisuutena. Lopuksi haluaisin todeta, että toivon, että voitaisiin perustaa työryhmä, jossa käsiteltäisiin konkreettisia alan kysymyksiä tulevina kuukausina. Tämän lisäksi pyytäisin teiltä ponnisteluja komission edessä, että komissio tekisi lainsäädännöllisen ehdotuksen, jonka avulla voitaisiin tällainen budjettikohta saada luotua. Olisi toimittava jo nyt. Olemme jo vuosia tehneet työtä tällaisen työn puolesta niin, että prioriteettitoimet ja budjetti vastaisivat toisiaan. Näin ollen toivomme, että voisitte auttaa meitä komission puolella niin, että kaikki matkailu- ja liikennealan toimijat hyötyisivät. Kiitoksia seuraavana Newton Dunn. Uh, Kiitos ja onnea menestystä puheenjohtajuuskaudellenne. Toivottavasti kaudesta tulee onnistunut ja ilman muuta voitte luottaa siihen, että edistyksellisellä ryhmältä saatte näille toimillenne tukea. kysymyksestä ja sopimuksesta vielä jatkaisin. Puhuitte siitä melko pitkään, mutta eh, ette kovinkaan paljon laittanut sisältöä. Eli kysyisin teiltä, eh, mitä mieltä olette näistä eri sopimuksista? Eh, voidaanko ne saattaa päätökseen? Onko teillä strategiaa siitä, miten vakuuttaa ne jäsenmaat, jotka nyt hidastavat prosessia? Olisi hyvä, jos voitte tähän vastata. Ja todellakin lykkyä pyttyn PJ-kaudellenne vielä. Newton dann, and Mrs. Bilbao. Kiitoksia edustaja Ertokseen, sitten Newton Dan ja Bilbao. Kiitos ja kiitos äh, siitä, että olette täällä paikalla. Menettelyistä neuvoston puolella kysyisin hieman. Me kyllä hyvin tiedämme sen, että parlamentti täällä edustaa kansalaisia, äh, kokouksemme ovat julkisia Tänne voi tulla kuuntelemaan, kokouksemme voi seurata, julkaisemme eh, verkkosivuillamme pöytäkirjat ja niin edelleen, mutta neuvosto toimii toisin. Se toimii toimii suljettujen ovien takana. Jos haluamme saada kansalaiset tukemaan meitä ja EUta, ja tästähän nyt Britannia ainakin kovan hinnan maksaa, kun näin ei tähän asti ole tehty, niin olisi tärkeää, että neuvostonne tekisi eh, julkisemmat pöytäkirjat kokouksista mahdollistaisi sen, että kaikki tietäisivät, mitä kokouksissa neuvoston puolella tapahtuu. Nykytilanne ei ole tyydyttävä. Ihmisten tulisi tietää esimerkiksi, onko määräenemmistöllä jostain asiassa päätetty vai millä tavalla asiat sumplitaan. Maata, matkailusta ja liikenteestä puhuttaessa eh, tällä tavalla onnistuisitte viemään tuloksenne kansalaisillekin paremmin, jos avaisitte eh, ovenne neuvostokokousten osalta vähän samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa senaatti tekee. Ihmettelen, miksi tällä tavalla neuvoston kokousten toimia salaillaan ja pidetään piilossa. Kiitoksia sitten Bilbao ja sen jälkeen eh, Dominique Riquet. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Karolatian puheenjohtajan valtiota. Olen pahoillani, tulin myöhässä, kun olin äänestämässä. Kalastusvaliokunnassa en ehtinyt tätä alkupuolta kuulemaan. Haluaisin esittää yhden kysymyksen ainoastaan. Olemme kaikki yhtä mieltä vihreästä sopimuksesta, kestävyydestä, digitalisoimisesta. Kuitenkin jatkuvasti näemme, että meillä on ongelmia jäsenvaltioiden ja neuvoston kanssa. Alkaen TNT-verkkoista, Vuonna 1994 nämä jo määriteltiin, mutta valmista ei ole tullut vieläkään. Tämä on merkinnyt sitä, että muun muassa päästöt ovat nousseet, rekkojen päästöt rajat ylittävillä aloilla ovat nousseet, yhdistelmäkuljetukset, joka oli yksi vaihtoehto, jota meidän piti kehittää, jotta tavoitteisiin päästäisiin. On kesken sitten yhteinen ilmatila, Galileo-hanke, neljäs rautatiepaketti, sitä ei ole vieläkään toteutettu joissakin jäsenvaltioissa eikä sitä ole aloitettu edellisen mandaatin pohjalta. Kysymys kuuluu, kuinka näette neuvoston tilanteen? Mitä uskot, että voisitte tehdä neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa niin, että nyt lopultakin aktivoituttaisiin, että näihin kahteen tavoitteeseen päästäisiin? Minusta on aika tekopyhää, että täällä koko päivä puhutaan vihreästä sopimuksesta, kestävyydestä – mitä me välitämme, kuinka tärkeä meillä on kestävyys ja digitalisointi. Ja kuitenkin avainhankkeet ovat jatkuvasti jumissa ja se on jäsenvaltioiden syytä. Tästä on puhuttava selvästi. Ainoa kysymykseni siis on, oletteko sitä mieltä, että neuvosto pystyy menemään eteenpäin tällä linjalla, kyllä vai ei? Jotta tietäisimme, kuinka paljon työntövoimaa tänne parlamenttiin tarvitaan. Ei tämä ole mikään valitusvirsi teille, vaan kyllä meidän on jollakin tavalla ryhdyttävä itsekritiikkiin. Sitten matkailusta olemme aivan yhtä mieltä. Matkailijoiden määrä 2030 mennessä saattaa lisääntyä jopa 80 prosentilla. Euroopassa emme selviä tällaisista määristä, ellei meillä ole perusinfrastruktuuria paikallaan. Mainitsitte täällä myös, että olisi tulossa tapaaminen huhtikuussa, jossa määritellään kestävää matkailua koskevia toimia. Haluaisin kysyä, mikä tulee olemaan alueiden rooli kyseisessä konferenssissa. Alueiden komitea pyytää jatkuvasti mahdollisuuksia olla läsnä ja toimia tässä. Mikä sen rooli tulee olemaan? Sitten Baskimaa. Matkailu on meille uusi asia. Ja näin ollen siinä on vielä vähän ongelmiakin. Me olemme hyväksyneet nyt eettisen säännöstön matkailua varten, jotta voisimme edistää yhteiskunnallista ympäristön huomioon ottamista, niin että vastavuoroisesti kunnioitetaan toinen toisiaan. Tavoitteena on kuitenkin kestävyys yhteiskunnallisesti, talouden ja ympäristön kannalta. Nämä asiat on määritelty myös maailmanlaajuisessa matkailujärjestössä olisi hyvä, että ne otetaan huomioon, koska kuten tiedätte, monet näistä asioista kuuluvat alueellisen päätöksenteon toimivaltaan. Madame Kiitos. Nyt Dominik Rikke. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministerit. Sanoitte, että teidän ykkösprioriteettinne koskee eurooppalaisia verkkoja, tenteitä ja älykkäitä tenteitä. Minä olen esittelijänä, olen Marineskon kanssa yhteisesittelijä näissä älykkäissä verkko, eurooppalaisissa verkoissa ja voin hakata teille, että se markkinoitteen loppuvieminen tuotteille henkilöllä on tärkeää myös vihreää toimintaohjelma ja myöskin kasvun rahoittaminen. Sit, sitä näkökulmasta nämä mietinnät ovat tärkeitä ja olen iloinen, että nämä ovat teidän prioriteettejanne. Mutta neuvoston kanta on nollakanta. Neuvosto ei ehdota mitään. En minä kysyin tavatessamme Kannattaako avata trilogia tuollaista komission kann- neuvoston kannasta? Me aloitamme parlamentin puolesta trilogin erittäin hankalasta tilanteesta. Minä kysyn teiltä, onko mahdollista löytää sopimusta tältä pohjalta, kun näkemykset ovat näin kaikkona? Minä voin todeta, että Euroopassa investointiprojektin loppuminen kestää kahdeksan vuotta. Ja hallinto lisää puolella kestoa ja suuri osa projekteista ei koskaan päädy mihinkään tulokseen, koska hallinto on niin monimutkaista. Ja minusta neuvoston kantaa on ihan mahdoton. Ja sitten ilmailun suhteen Meillä on valitettavasti Brexitia ja Gibraltarin suhteen, miten se vaikuttaa etämyysmahdollisuukseen. En ole kuullut sanakaan tästä paketista, joka on ollut seitsemän vuotta jumissa koskien näitä slotteja. Ja alan toimijat haluavat ehdottomasti tätä takaisin pöydälle, ja, mutta elvytystä ei nyt oikein näy. Ja sitten viimeinen kysymys turismista, herra ministeri. te sanotte, että no 10 prosenttia BKT 8 prosenttia työpaikasta, ja joka, jotain, joka on Euroopan toiminta-alue. perussuomalaisten mukaan se, saa, se saa nolla euroa budjetista. Vaikea nähdä, että mikään muu sektori olisi tällaisessa tilanteessa. Miten neuvosto voi olla täysin sokea tälle? Merci, Monsieur Riquet. Gibt jetzt das Wort Frau äh, Thaler und dann Herrn... Thaler ja sitten seuraavana Willi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos vieraillemme alustuksista. TNT-asiat ovat mielenkiintoisia. Tässä 1,5 miljoonan ohjelma mantereen yhdistämiseksi on valtava haaste ja vaatii ponnistuksia, mutta aikataulusta on jäätty jälkeen. Ja pidän hyvänä sitä, että nyt nostatte tämän asian jälleen prioriteetiksi, jotta teidän asia saataisiin hoidettua. Ja itävaltalaisena valiokunnan jäsenenä tämä on minulle erityisen tärkeää, koska eh, tentistä saattaisi olla huomattava hyöty, varsinkin kun ajatellaan läntisiä Itävallan alueita. Ja kysyisin, mitkä ovat suurimmat ongelmakohdat neuvoston puolella TENTI-kysymyksessä? Ja olisiko teillä muutama tärkein toive, jos ne esittäisitte, niin mitkä ne olisivat? Ujeli. Eh. Kiitoksia. Täällä sitten Ujeli ja Heidi. Tänään, elnök No nagyon Kiitokset. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi tällä myöhässä. Pyydän anteeksi ystäviltäni ja, ja naapureilta. Tulin Brysseliin tätä kokousta varten. Koska tänä iltapäivänä meillä on kokous Madridissa. Täällä on kaksi kysymystä. Jäsenet ehkä, ehkä tiedä, että joka kuusi, kuudes kuukausi, kun puheenjohtajamaat valmistelevat mandaatteja, on vaikeaa saada turismi mukaan. Ja Kroatia on nyt tässä kaksi vuotta, jotta turismi pääsisi huomion keskiöön. Joten nämä kuusi kuukautta ovat mitä tärkein jakso. Ja kollegat voivat nähdä varmasti menet onnistuneen puheenjohtajakauden, joten kiitos ponnisteluistanne kaksi asiaa. Te mainitsitte, mutta mainitseminen ei riitä lobbauskin. On tärkeää, tämä on tämä kestävän budjetin budjettikohta monivuotisessa rahoituskehyksessä. Kroatian turismi tarvitsee sitä kovasti, koska jotkut hallitukset eivät sitä tule tukemaan. Me tarvitsemme kaiken tukenne tässä neuvostossa meidän täytyy vakuuttaa komissio, koska sekään ei kannata sitä. Ainoastaan parlamentti kannattaa ehdotusta. Eri kokouksessa, huhtikuun kokouksessa, epämuodollisessa kokouksessa meillä on mahdollisuus puhua tästä. Ja sitten puhuta yhteistä markkinointiyrityksistä kolmasissa maissa. Voisitko olla vähän yksityiskohtaisempi? Jotkut kollegat voisivat auttaa. Ja toivon teille parasta menestystä. Uh, the floor is for Mr. Heidenau. Kiitoksia sitten edustaja Heidenau. Ja Dupani Grunberg. Kiitos puheenjohtaja. Ja valtiosihteerit myös omalta osaltani toivottaisin teille kaikkia hyvää puheenjohtajuuskaudellenne. Minulla oli kolme kysymystä, mutta jouduin olemaan kansainvälisen kaupan kokouksen äänestyksissä äsken, joten en tiedä, ovatkohan nämä asiat jo nousseet esiin. Ensinnäkin Eurovinjekti Tanska, Alankomaat ja Luxemburg sopivat siitä, että raskaalle rekkaliikenteelle otettaisiin käyttöön vinjetit ja nyt on ajateltu, että sen käyttö laajennettaisiin koko EUn alueelle. Ja kysynkin teiltä, mitä Kroatia tästä asiasta ajattelee? Onko se ajatellut omalla kaudella nostaa esiin mahdollisuuden ottaa vinjetit käyttöön myöskin henkilöautoliikenteen osalta? Itse henkkohtoivoisin, että näin ei tehtäisi, mutta kysyn, mitä mieltä te olette. Ja sitten sponsoroinnista. Kroatia ei ole vielä kattavaa luetteloa sponsoreihin liittyen esittänyt. Se on ihan ok, mutta kysyisin, voitteko jo tässä vaiheessa mainita, onko osa tai joku näistä jollain tavalla kytköksissä juuri eurovinjettiasiaan tai TNT-verkkoasiaan? Ja kun Euroopan laajuista verkoista puhutaan, niin onko on tä- tässähän tämä asia on nostettu vahvaksi prioriteetiksi, varsinkin kun eh, reuna-alueet pyritään yhdistämään muihin alueihin. Ja tällä kaikella on vaikutusta, kun pyritään vähentämään liikennettä teiltä. Itse tulen ehm, juuri siltä Itävallan alueelta, eh, jolle näillä liikennekysymyksillä on erittäin suuri merkitys. Ja jos ette nyt voi suoraan vastata, niin eh, kuitenkin eh, tämä Pinsopa Akseli, kysyisin, onko jo tässä vaiheessa mahdollista nostaa sen kysymykset myöskin esille. Jos ei, niin tässä kuitenkin teille pieni huomio tulevaisuutta ajatellen. Ja après ce sera Madame Armand. Kiitoksia sitten Deparnin Grunenberg ja sitten Armand. Hyvä puheenjohtaja, herrat Pillavere ja Matusic. On hienoa, että esittelitte puheenjohtajaskauden ohjelmanne täällä meille. Esittäisin pari kysymystä. Vihreinä ilman muuta haluamme tukea sitä, että matkailijoiden oikeuksia raideliikenteessä korostettaisiin erityisesti. Ja se on kytköksissä muihinkin asioihin, jotka mainitsit. Ensinnäkin yhdistelmä, liikenne ja siirtymät raiteille ja toisaalta sitten kestävä pohjainen matkailu. Jos ihmiset tuntevat tulleensa otetuksi vakavasti ja tuntevat, että EU todellakin suojelee heidän oikeuksiaan myös äh, raidematkailijoina ja tällä tavalla todellakin greenin alkaa tapahtua käytännössä, äh, niin äh, näin uskottavuus kansalaisten silmissä paranee. tulisi mahdollistaa helppo siirtymä junasta toiseen, tulisi mahdollistaa hyvä liikkuvuus kaikille ja näin voitaisiin uudenlaista matkailua tukea ja on erittäin tärkeää, että ilman ongelmia voisi ottaa pyöränsä mukaan, jos junalla aikoo matkustaa. Eli nämä matkustajien oikeuksiin liittyvät kysymykset, miten olette ajatellut niitä käsitellä? Tietysti koskematon luonto houkuttelee matkailijoita. Biodiversiteetti nousee tässä myöskin eh, mm, kuvan mukaan. Eh, tässä on tiettyä ristiriitaa, kuinka säilyttää koskematon luonto, jos toisaalta se juuri houkuttelee turisteja paikalle. Eli vihreät katsoo, että mm, näihin kysymyksiin tulee kiinnittää huomiota, jotta matkailu voidaan edistää ja kehittää kestävä pohjaisesti. Selvää tietysti on, että juuri reuna-alueet haluavat edistää matkailua, mutta toisaalta on pidettävä huoli siitä, kuinka taata luonnon säilyminen myöskin. Darman. Kiitoksia sitten Clotin Darma viimeisenä listalla. Donc ce, ce New Deal... Tämä vihreä sopimus on suhteeton tavoitemmehän emme tänä päivänä pysty toteuttamaan jo olevia tavoitteitamme. Joitakin pullonkauluja voisin tässä mainita. Infrastruktuurin rakentamisen alalta TNT-verkostoissa Saksassa ja Ruotsissa oli suuria investointiohjelmia, josta oli tehty kansalliset päätökset eh, koskien rautateiden infrastruktuuria. Molemmat eh, joutuivat alentamaan budjettimäärärahojaan, kun tuli ongelmia vastaan. Saksassa ei ollut tarpeeksi insinöörejä suunnittelemaan kaikkia näitä. On jopa perustettu eh, Romaniaan Deutsche Bahnin äh, insinöörikeskuksia, jotta siellä voitaisiin kehitellä näitä rautatiehankkeita. Ranskassa, Ruotsissa tapaisia ongelmia. Äh, Ranskassa on suuria ongelmia, jotka liittyvät lupien myöntämiseen. On siis suuria etenemisvaikeuksia Romaniassa ja Kroatiassa. Tiedätte hyvin, mikä tilanne on äh, Romaniassa rautatiealalla. Ei myöskään saada näitä infrastruktuurihankkeita saatettua loppuun joitakin miljardeja jäi vielä pöydälle. Kun teillä on tässä kokemusta, miksi ette tue sitä, että Euroopassa todella edistetty, että kun Amerikassa perustettiin tällainen New Deal, silloin perustettiin tietty elin täytäntöpana varten. Meillä on nyt suhteettoman suuria tavoitteita ja jatketaan kuin ei mitään olisi tapahtunut. Ei tämä näin toimi. Tarvitaan paljon vahvempaa tukea. Haluaisin vielä korostaa asiaa, johon Rike viittasi koskien tätä kertomusta. Olisi helpotettava toiminta, tarvitaan yksi luukku, on otettava tosissaan täyttä työpana ongelmat, jotka eivät koske ainoastaan Itä, vaan myös Länsi-Eurooppaa, heti kun puhutaan näin suurista hankkeista. Kiitoksia. Merci, euh, Madame la Collègue. Euh, Kiitoksia, hyvä kollega. ähm, äh, Itsekin esittäisin vielä kysymyksen. Äh, European Sky-mietinnössä olen itse varjoesittelijänä, eikä tässä asiassa nyt oikein edistytä siksi, että neuvosto takkua Eli eh, maailmassa meno jatkuu, mutta emme saa näitä lainsäädäntöaloitteita eh, päätökseen. Kysyisin nyt Kroatialta puheenjohtajamaana, eh, luuletteko, että löytyisi jokin keino päästä neuvostossa eteenpäin? Se olisi tärkeää ja olisi tärkeää, että parlamentti saataisiin tähän kaikkeen mukaan. Parlamentti on kantansa esittänyt ja parlamentti on valmis myös nopeisiin menettelyihin juuri silloin, kun puhutaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilasta. Toivomme, että asiassa edistytään nopeasti vihreän ohjelman sopimuksesta puhutaan ja seuvaksi päästöjen vähentämisen tärkeydestä. Ja sitten meillä on tällainen ehdotus, eh, jota joka on jo varsin konkreettinen, eh, ja jos se saataisiin hyväksyttyä konkreettisiin tuloksiinkin, päästäisiin varsin nopeasti. Ja kysynkin teiltä, eh, teettekö parhaanne, eh, jotta neuvostossa ja komissiossa saataisiin kantoja sen verran liikahtamaan, että päästäisiin mahdollisimman nopeasti kolmikantaneuvotteluihin ja tuloksiin tässä asiassa, joka on jo hyvin työstetty ja olisi näin ollen melko lailla helppo viedä eteenpäin. Ja nyt sitten tarjon teille mahdollisuuden vastata esitettyihin kysymyksiin. Herra Bilaver, olkaa hyvä. Kiitos. Minä taisin saada kysymyksiä enemmän kuin kollegani lähden tässä liikkeelle eli liikenneasiat. Kiitos ensinnäkin hyvistä kysymyksistä. Ja totta kai yhteistyöllä on mahdollisuus saada paljonkin aikaa. Ryhmitän hieman näitä kysymyksiä yhteen. Omassa alustuksessani jo kommentoin näitä kysymyksiä ja pyrin nyt sitten vastaamaan mahdollisimman konkreettisesti ja lyhyesti, jotta saatte mahdollisimman selkeän kuvan siitä, mihin pyrimme omalla puheenjohtajuuskaudellamme. Matkustajaoikeudet, ilmailuliikkeelle yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, näitä kommentoitiin. Haluaisin todeta, että peruslähestymistapa, kun tarkastellaan matkustajien oikeuksia Ilma, ilmailun yhteydessä on asia, jossa toivottavasti yhteinen näkemys on mahdollisuus saada aikaan. Omalla puheenjohtajuuskaudellamme meillä ei ole kymmeniä prioriteetteja, vaan pyrimme ja ajattelimme, että keskitymme niihin kysymyksiin, joissa uskoisimme, että on mahdollisuus edetä. Ja yksi näistä kuuluu juuri ilmaliikenteeseen ja toisaalta sitten matkustajien oikeuksiin sen yhteydessä. Yhtenäisestä ilmatilasta puhuttaessa eh, nyt pallon komissiolla. Me olemme jatkuvassa yhteydessä komission suuntaan ja uskomme, että kuukauden kuluessa tullaan saamaan komissiolta uusi ehdotus. Ja sitten voidaankin käydä käsiksi siihen yhdessä jäsenmaiden kanssa. Ilmailusopimukset Ukraina, Armenia, Tunisia. Näiden kanssa käytävissä neuvotteluissa toivottavasti onnistutaan saamaan ne päätöksen tulevan puolen vuoden aikana. Mitä tulee eh, slotteihin, asia on ollut esillä ja on esillä komissiossa ja toivottavasti tullaan piakkoin komissiolta saamaan lopullinen ehdotus. Tämä ilmaliikenteestä. Ja sitten mm, tentti käytävät ja älykkäät TENTI-verkostot. Jotta mukaan saadaan mahdollisimman monia alueita, ei pelkästään uusia jäsenmaita ja Balkan alueita, vaan kaikkia taloudellisesti tärkeitä alueita. On erittäin tärkeää, että liikkuvuus mahdollistuu, helppo ja kitkaton siirtyminen. Ja erittäin tärkeää on, että nämä pääkäytävät toimivat tehokkaasti, mutta että verkosto kokonaisuudessaan on riittävän kattava. Ja olemme sitoutuneet tiettyihin prioriteetteihin, eli että lähdettäisiin liikkeelle näistä nykyisistä ydinkäytävistä ja raskaista verkoista. Ja olemme tältä pohjalta eh, järjestämässä Syvenetsissä toukokuussa konferenssin, jossa aihetta tarkastellaan lähemmin. Ja tärkeää olisi saada mahdollisimman hyvin sidot ryhmät osallistumaan kyseiseen kokoukseen. 2023 kokonaisuudessaan nämä asiat saadaan toivottavasti valmiiksi, mutta me pyrimme omalla kaudellamme eh, vahvistamaan pohjaa, jotta jatkokesittely näiden ydinverkkojen osalta on mahdollisimman eh, soljuvaa. Ja sitten älykkäät verkot, soveltamisalaan liittyvät kysymykset ja ehdotuksista sopiminen. Eh, tiedämme varsin hyvin, eh, mitkä ovat asian liittyvät kannat neuvoston ja toisaalta Euroopan parlamentin puolella, mutta Tällaisessa tilanteessa on oltu muidenkin kysymysten yhteydessä ja silti sopu on ollut mahdollista saada aikaan. Ja uskon, että jos kaikki puhallamme yhteen hiileen, onnistumme ja saamme aikaan hyvän sopimuksen. Edustaja Demi kysyi, kuinka Länsi-Balkanin alue eh, ja uudet jäsenmaat eh, ja eh, alueet, jotka ovat tästä pohjois-eteläakselilta sivussa, saataisiin paremmin mukaan. No, Adrianin alueelta lähtevää käytävää näin ollen on suunniteltu ja saimme kuulla Itävallan ajatuksen Itävallan, Slovenian, Serbian ja Kroatian välisestä käytävästä on myöskin käyty keskusteluja. Näin saataisiin paremmat yhteydet itä-länsiakselille myöskin. Ja tavalla, eh, tällä tavalla toivottavasti saataisiin juuri näitä alueita paremmin myöskin kehitykseen mukaan. Saatiin kuulla myöskin eh, eh, vihreästä sopimuksesta ja toimien ympäristövaikutuksista – ja kuinka itäisen Euroopan käytävät saataisiin yhdistettyä nykyisiin pääkäytäviin. On mahdollista saada rahoitusta myöskin EU-rahastoista näihin ja toisaalta sitten linkittää tähän eri kuljetus- ja liikennemuotojen kehittäminen, jotta enenevässä määrin käytettäisiin sellaisia liikennemuotoja, joiden päästöt ovat mahdollisimman alhaiset. Rahtisatamiin on tarkoitus investoida erityisesti ja raideliikenteeseen, eh, jotka yltävät satamiin asti, jotta saadaan liikenne suoraan satamilta raiteille. jäsenmailla, uusillakin jäsenmailla on jo jonkin verran kokemusta näistä asioista. Israelin alueen entinen pormestari käytti puheenvuoron ja ja heillä on käytössään ihan samat CO2-päästötilastotiedot kuin muillakin Kroatian alueilla. Kroatia uutena puheenjohtajana on nyt suunnitellut yhden miljardin investointeja – Ja olemme myöskin eh, ajatelleet, olisiko mahdollista vielä lisätä tätä eh, investoinnin osuutta MFFssä. Me emme ole tyytyväisiä nykytilaan, mitä CO2-päästöihin tulee, mutta todellakin eh, pyrimme investoimaan enenevässä määrin puhtaampiin liikennemuotoihin. Ja tärkeää olisi toimia tässä yhtenäisesti. Ei ole kovin pitkä aika siitä, kun liityimme jäseneksi EU-hun. Ja tuolloin eh, huomasimme kyllä, kuinka hankalaa ainakin joskus oli jäsenmaille saada tukea eh, EU-rahastojen kautta. Kestävä pohjaisuudesta puhuttiin Irlannin valtuuskunnan puheenvuorossa. Meillä on valmisteilla eh, ohjelma, joka pyrkii vähähiilisyyteen ja pyrkii riittävän hyvin suojelemaan ympäristöä, varsinkin meriympäristöä. Ja olisi pyrittävä mahdollisimman puhtaaseen laivaliikenteeseen. Ja aiomme jatkaa tämän suuntaista kehitystä ja eh, jäämme odottamaan uutta eh, ehdotusta vihreästä sopimuksesta. Uskomme, että siinä mennään juuri tähän suuntaan. Tällä myöskin kysyttiin infrastruktuuri investoinneista ja siitä, kuinka edetä uusissa eh, raide ehdotuksissa siten, että vihreän ohjelman sopimusta kunnioitetaan. No, uudet EU rahastovaroin tuetut hankkeet ja investoinnit, niitä valvotaan tarkasti. Nykyisellään tilanne on sellainen, että investointipäätöksille ei anneta lupaa, jos voidaan katsoa, että ne ovat ympäristövaikutuksiltaan negatiivisia. Eli tällainen ympäristövaikutusarviointi joka tapauksessa toteutetaan prosessi, sen tiedämme, ei ole helppo eikä yksinkertainen, mutta Kroatia kuitenkin tukee sitä, että juuri tällä tavalla ja näin perustein toimitaan. Mitä tulee matkustajien oikeuksiin raideliikenteestä puhuttaessa, yleinen kantahan hyväksyttiin syyskuussa ja melko pian neuvottelut käynnistyvät aiheen tiimoilta. Ja toivottavasti päästään ja saadaan aikaan kompromissi, jotta sitten tämä asiakokonaisuus saadaan hoidettua mahdollisimman nopeasti. Täällä sitten kysyttiin neuvoston työskentelytavoista. No kommentoin tätä asiaa hieman. neuvoston eh, työtavoista on puhuttu ja siitä, mikä vastuu jäsenmailla on. Vastuuhan ei ole pelkästään sillä maalla, joka toimii puheenjohtajana, vaan vastuu ilman muuta on kaikilla jäsenmailla. Komissiolla on oma roolinsa, mutta toisaalta teillä eh, vaaleilla valittuina edustajina on myöskin oma roolinne ja merkityksenne. E, teidän tulisi myöskin toimia yhteistyössä jäsenmaiden kanssa, sillä vain yhdessä yhteistyötä toteuttaen on mahdollista päästä sellaiseen avoimuuteen, joka on toivottavaa. Ja tällä tavalla saadaan toivottavasti myös toimielimet lähemmäksi toisiaan ja toisaalta sitten lähemmäksi kansalaisia. Kroatia omalla puheenjohtajuuskaudellaan on lähtenyt liikkeelle avoimesti. Olemme järjestäneet useita tiedotustilaisuuksia, joissa olemme kertoneet omista prioriteeteistamme. Ja tältä pohjalta on tarkoitus jatkaa. Aiomme ilman muuta raportoida siitä, missä mennään, siksi että tehtävämme on todellakin palvella kansalaisia. Omalta osaltani haluan kiittää esitetyistä kysymyksistä. Toivottavasti ehdin tässä nyt riittävän kattavasti vastaamaan ja on tietysti mahdollisuus jatkaa vielä kahdenvälisesti kokouksen jälkeen tarvittaessa. Suuret kiitokset tästä sitten herra Matucci. Paljon kiitoksia kollegat. Mennään Toivon, että pystyn vastaamaan kysymyksiin. Tässä on jotakin aiheita, jotka mainittiin useamman kerran. Mainitsisin tämän budjettikohdan 300 miljoonaa euroa uudessa monuutessa rahokehyksessä. Tällä hetkellä neuvosto ei suhtaudu siihen suopeasti. Mutta se ei tarkoita, että meillä on kaikki keinot loppu. Mutta varmasti meidän täytyy lisätä turismin näkyvyyttä. Ja me haluamme, että meidän jälkeen turismi on paremmassa paikassa. Haluaisin puhua laajentumisesta. Meille on tärkeää, että meillä on prospekteja kaikille maille, ei-jäsenmaille. Näille kaakkois maille, joita usein kutsutaan Länsi-Balkanin maiksi. Kaikki haluavat jäseniksi ja toivottavasti aloitamme neuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa pian. Ja toukokuun huippukokous toivottavasti jatkaa nyt eurooppalaisten näkymien tarjoamista. Ja se auttaa meitä myöskin pitämään kuljetussektoria näkyvillä. Mutta totta kai näiden maiden täytyy täyttää jäsenehdot ensin. Näin vastaan ehdotukset, että pk-yritysten täytyy saada rahoitusta sisämarkkinaohjelmasta. Se on väliaikainen päätös, mutta kaikkia keinoja ei ole loppuun käytetty. Istvan eh, ja ystäväni, jonka tapaan huomenna Madridissa, Lega ja muut minä puhun tästä tärkeästä asiasta ja kiitän Ishtonia siitä, että hän on tunnustanut sen, että Kroatialla on äh, laittanut turismin näkyvälle sijalle. Ja toivottavasti tämä hyödyttää kaikkia maita. Kuten herra Flego sanoi, aloitteita jo onkin. Ja aasialaiset turistit esimerkiksi usein käyvät useammassa jäsenmaassa. Haluamme tarkastella sitä, miten Eurooppaa voidaan tarjota turistikohteena sinänsä mä Rova Monterolta, että turismi kasvanee. Ja maailman turismijärjestön ennusteiden mukaan kasvu on odotettavissa. Euroopan kokonaisuudessaan täytyy olla valmis vastaamaan tähän kasvuun ja vastaanottamaan se. Ja kysymys on turismitarjonnan monipuolistamisesta ja sen uudelleen suuntaamisesta. vähemmän kehittyneille alueille, myös maaseudulle. Joka vähentää taakkaa kohteelta, johon kohdistuva paine on valtava. Tämä pitäisi kyetä näyttämään turisteille – missä on paljon ruuhkaa ja missä ei. Tämä voi tehdä valintansa ja, ja ehkä ihmiset voi saada perehtyä muihin alueisiin. Tässä oli kysymys Newton Smithiltä päätöksenteon seurattavuudesta neuvostossa. Totta kai me pyrimme lisäämään seurattavuutta. Täällähän kaikki on seurattavaa. Tärkeää, että neuvoston toiminta olisi seurattavampaa. huomellista keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa ja jäsenten kanssa ja noiden jäsenmaiden kanssa. Uskon, että neuvosto kuulee vetomuksenne rautateiden suhteen. Olemme puhuneet niistä paljon tänään. Rautatiekuljetusten laatu, Kysymys ei ole uusista käytävistä, vaan olemassa olevan infrastruktuurin parantamisesta. Ja herra Flaigo, totesi, että parin sadan kilometrin matkan voidaan tarvita kymmenen tuntia – Ja jossakin junat kulkevat 300 kilometriä tunnissa. Ja kun me pääsemme tähän tietysti tämä on tärkeää maaseudulle. tämä on mitä tärkeää turismille. Ja luonnonvarat ovat ehdottomasti hyvä pohja turismille ja meidän täytyy ajatella kulttuurikohteita ja luonnon luonnossa olevia kohteita ja kestävä kehitys on tärkeää jokaiselle projektille ja meidän täytyy löytää keinoja edistää turismia, joka suojelee resursseja. Pitkällä aikavälillä turismin täytyy olla kestävää, jotta saisimme uusia työpaikkoja. että ihmiset käyvät normaalia mukavaa elämää turistialueella. Me tarvitsemme kulutusmuotoja, jotta ihmiset, joilla ihmiset pääsevät modernilla sivistyneellä tavalla ja toivottavasti tämä auttaa meitä pääsemään lopputuloksiin toukokuussa. Mitä aloitteen komitean tulee, meillä on maalis- maaliskuussa tapahtuma, joka on omistettu turismin kestävyydelle. Ja siellä on mukana alueiden edustajia. Me keskustelemme Tonavan alueesta, myöskin turismin kehittämisestä. Kiitos rakentavista kysymyksistä. Tämä tulee olemaan tärkeää meille vastaisuudessa huomenna Madridissa. Me keskustelemme tästä asiasta myöskin mielekkäästi. Ja turismista tulee kestävämpää. kaikilla elämän alueilla. Kiitos, että tuotte meidän ohjelmaa. Uh, Suuret kiitokset herrat Matucic ja Millä Verkuten. Näette tässä valiokunnassa on paljon tietoa ja kokemusta ja mielellään edistämme Kroatian puheenjohtajakauden tavoitteiden saavuttamista. Haluaisin hyödyntää tätä kokemusta ja tietoa koska teidän menestyksenne on myös meidän menestyksemme. Suuret kiitokset tästä perusteellisesta syvällisestä rakentavasta keskustelusta täällä tänään Brysselissä. Hyvät kollegat, me jatkamme täällä 14.30. Meillä on keskustelu Euroopan laajuisten liikenneverkkojen, TNT-verkkojen aiheesta. Ja Rova Deli tulee jatkamaan sitten kokouksen puheen johtamista. Kiitoksia.